Hallo, guten Tag. Päivää, hyvää päivää. Avaan kokouksen. Onko vasta huomautuksia esityslistana? Näitä ei olevan asian laita. Tullaan kohtaan kaksi esityslistalla. Pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksesta. Jos jotain huomiota on, sanokaa minulle se ennen päivän loppua muutoin. Edellisen kokouksen pöytäkirja pidetään hyväksyttynä. Tämä lähetetään jälleen netti-TV:hen eli käyttäytykää kunnolla. Tulkkaus on kaikkien kielen, paitsi Bulgaria, Viroa, Slovakia, Liettua, Latvia, Portugali. Hollantia voi puhua, mutta ei ole tulkasta Hollantiin päin. Kohta neljä. Esityslistalla on EUn ulkoisten tai siis ulkoasianhallinnon kulttuuriset toimet. Lissabonin sopimus ja Unescon yleissopimus vuodelta 2005 käsittelevät kulttuurista monimuotoisuutta, jota nyt halutetaan valtavirtaista EU-ssa kaikille politiikkalohtoille. Näin pitäisi tehdä ja näin pitäisi asioita hoitaa. Ja ajattelimme, että ulkosuhdehallinnosta tai sen perustamista tulisi otollinen hetki. Voisitteko te kaksi olla siellä vähän hiljempaa? Olemme ajatelleet ja toivoneet, että ulkosuhdehallinnon perustaminen olisi oikea hetki ottaa kulttuurinen ulottuvuus mukaan ulkoisiin toimiin ja korostaa sitä siellä. Tästä syystä valiokunta siis päätti tehdä valiokunta-aloitteisen mietinnön. Jarova Shake on ottanut asian omakseen. Meillä on aikomus sitten 12, ja ei kun 9. joulukuuta asettaa siihen tarkistusjättämisen määräaika, mutta jos tänään tulee tietoon, että tarkistuksia tulisikin liikaa, niin sitten sanoisin, että tästä täytyy nyt vielä keskustella. Koska ei tässä kiire ole. Toisaalta luksushallinnolla ei ole oikeastaan rahakaan sen perustamiseen. Ja sitten tammikuussakin voidaan vielä tehdä tämä. Nyt haluaisin antaa Ravo Saakelle puheenvuoron. Pientä on myös käännetty. Niin, että hän voi alustaa asiasta. Kiitoksia, Marike. Thank you very much, Chair, for the... Kiitoksia puheenjohtaja tästä hyvin perinpohjaisesta tämän tärkeän aiheen pohjustamisesta, esittelystä. Haluan kiittää kollegoja, komissiota, neuvostoa ja muitakin sidos, muidenkin sidosryhmien edustajia, niin että saatu sitten tämä ensimmäinen luonnos tähän malliin kuin missä se nyt on. Tämähän on äh, hyvin äh, tär- tärkeä äh, aihe nyt, kun ulkosuhde asiat alkavat nousta yhä merkittävämpään rooliin, vaikkakaan kulttuurista ei ole vielä tehty mitään selkeitä päätöksiä ja sen roolista, miten se tässä uudessa kokonaisuudessa sitten voi roolia näytellä. Ja meidän täytyy nyt sitten äh, tässä miettiä, miten me saisimme parha, parem, parhaiten äh, myöskin kulttuuriasiat läpi näissä eri äh, tämän sektorin päätöksissä ja toimissa. Kulttuurihan jo nyt on osana osana kaikkia suunta osaa Euroopan päätöksen, unionin päätöksenteosta. Meidän ei tarvitse edes pyytää lisää rahaa, vaan, vaan peräänkuuluttaa olemassa olevien määrärahojen tehokkaampaa käyttöä. Muutama keskeinen hu- huomio tästä mietinnöstä. Tässä ensimmäisessä versiossa on otettu koko joukko näitä asioita esille ja niitä sitten varmaan muutosetyksin tullaan täydentämään ja täsmentämään, jos tarpeen on. Kun ajattelemme EU-politiikkaa ja kulttuuriohjelmia, voimme jakaa ne lähinnä karkeasti kahteen luokkaan, missä kulttuuri näyttää, näyttelee roolia. Tämän val, valiokunnan asiat, kulttuuri, media, perinneohjelmat ja per, perintöohjelmat ja sitten taiteeseen, mediaan ja muuhun näyttämä- ja elokuvataiteeseen painottuvat ohjelmat, jossa kulttuuria, kulttuuri mielletään välineeksi ihmisten välisten ja eri kansojen välisten suhteiden lähentämisessä, samoin kuin sitten apuneuvoina selkkaustilanteissa ajatellaan ihmisoikeuksien, sananvapauden muiden perusoikeuden toteutumista. Ne ovat paitsi arvovarautuneita ohjelmia, ovat myöskin, ää, olemme, ne ovat paitsi sellaisia ohjelmia, ovat myöskin ohjelmia, joiden ymmärrämme voivan antavan antavan panoksen sitten ö, taloudelliselle kehitykselle, vauraudelle ja myöskin siis diplomaattisten ja ö, muiden ö, kansainvälisten suhteiden, kuten matkailun edistämistä palvelemaan. Tällä haavaa, kuten äsken mainitsin, ne ohjelmat, jotka sivuvat kulttuurisuhteita, ovat aika sirpaleisia ja niissä ovat vain muita politiikan sektoreita tukemassa. Meillähän on esimerkiksi kulttuurirahoja, varoja, koromerkittyä rahaa AKT-maiden, itäisten maiden kumppanuussopimuksissa – Itä-Euroopan maiden kulttuurisopimuksessa, mutta ne eivät ole millään muotoa koordinoidusti esillä tässä yhteydessä. Me tietysti tässä valiokunnassa ymmärrämme, mikä, minkä lisäarvon kulttuuriohjelmat voivat tuoda. Me, me, meidän täytyy vielä saada sitten sektori oivaltamaan myöskin tämän kulttuurin painoarvo. He, heitä täytyy vielä vähän ehkä vakuutella pontevammin se välttämättä aina ole ulkosuhdehallintoa suunnittelevien agendalla korkeimpana. Jos, äh, jos katsomme Euroopan ulkopuolelle, monet toimijat, äh, äh, Yhdysvallat, Kiina, jopa NATO, käyttävät kulttuuria ja kulttu- diplomatiaa välineenään myöskin neuvotteluvalttina monissa yhteydeksissä monissa yhteyksissä. EUhan ei tässä voi jäädä sitten taka-alalle, vaan sen pitää toimia maailmanlaajuisena toimia, vaikka meidän me tällaisena mm, globaalina toimijana toimimmekin. Me, meillä on kuitenkin tiettyä erikoisosaamista, ei tässä tarvitse ollenkaan lähteä pyörä uudestaan ketsimään, keksimään, vaan riittää, kunhan kykenemme tarjoamaan kulttuuripalvelut moninaisemmassa, mutta toisaalta myöskin yhdenmukaisemmassa muodossa tai, tai johdonmukaisemmassa muodossa. Tämän valiokunnan aihepiiriin hän kuuluvat juuri nämä mainitsemani sektorit, mutta täytyy erityisesti painottaa uuden, uusien, uusien medioiden roolia kulttuurissa. Ja juuri tämä kulttuurisen sisällön jakaminen matkojenkin taakse on, onnistuu tällä tavoin paljon paremmin. Ja täytyy myöskin pohtia sitä, miten uudet uusmediat vaikuttavat eurooppalaiseen kulttuurisisältöön, miten Euroopan ja muin, muin keinoin sen potentiaalia on kyetty äh, todentamaan. Äh, minä äh, perään kuuluttaisinkin koordinoidumpaa ja yhdenmukaisempaa strategiaa näiden kiintoisimpien ohjelmien osalta se, mitä me käytämme siis näitä sisäisesti, siis kulttuuri, äh, media ja muut äh, taideohjelmat, mutta että, että painotettaisiin myöskin niiden äh, potentiaalia tässä osana ihmisoikeuksien ja muiden yhteistoimintamuotojen toteuttamisessa paremmin. Nyt jään sitten odottamaan kom- kommentteja kollegoilta. Danke. Kiitoksia puheenvuoropyyntöjä, joten minä pyydän puheenvuoron itseltäni. Minulla on tässä ongelma. Yksi esittelijä rakastaa internettiä yli kaiken ja unohtaa, että internetin lisäksi digitaalisessa ajassa on myös muita audiovisuaalisia uusia medioita. Siellä missä on internet, täytyy kirjoittaa muuta siihen tilalle. Internet on siinä sitten mukana. Sitten kernaasti haluaisin tähän paljon näkyvämmälle osalle kuin mitä tällä hetkellä on kohta 20, jossa vaaditaan, että komissio pitäisi tehdä vihreä kirja niin edelleen. Tässä katoaa vähän näiden muiden kohtien joukkoon tämä tärkein kohta tästä paperista. Ja liikaa mielestäni puhut digitaalisesta diplomatiasta. Minulle se on väärä ilmaisu. Tässä tarvitaan yhteistyö, cooperation. En muuten usko myö- sitäkään, että kohdassa 13 pitäisi olla tämä globaali toimijasana. Pitäisi olla globaali vastuu, josta puhutaan. Se on vähän toinen asia kuin olla maailmanlaajuinen toimija. Ja sitten pitäisi vahvemmin kiinnittää huomiota tähän Unescon yleissopimukseen ei komissio eikä jäsenvaltio tällä hetkellä toteuta sitä oikealla tavalla. Pelkään, että mitä tässä nyt on saavutettu, niin se sitten vesitetään takaoven kautta. Ja tämä mietintö voisi johtaa siihen, että tämä ongelma otettaisiin vahvemmin keskiöön ja kerromme komissiolle neuvostolle, että miten UNESCO yleissopimusta, miten se pitäisi ottaa vakavasti, kun sen puolesta on niin kovasti taisteltu. Muutamia kohtia tässä nyt alustavasti, joista uskon, että Mareken pitäisi ottaa huomioon. On niitä vähän muitakin, mutta nyt vietä muille tilaa. En myöskään halua, että puhutaan ohjelmista, koska niistä ei ole pelkästään kyse vain toiminnasta ja toimista. Se on se ongelma. Ehkä voimme sopia siitäkin, että ollaan tässä samalla aaltopituudella. Ehkä tämä helpottaa myös keskusteluja. Herra Fleckenstein, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja, kiitos eh, esittelijälle tästä ensimmäisestä luonnoksesta ja kiitokset puheenjohtajalle siitä, mitä hän sanoi. Ja voinkin olla aika lyhykäinen kohta 20 ja ehkä mennä siinä pikkasen eteenpäin ja sanoa, että kun on kysymys siitä, että me pyrimme saamaan tällaisen konseptin, ja niin tässä sanotaankin, niin haluammeko me todellakin antaa sen komissiolle tämän strategian muotoilun, vai emmekö me itse eh, mieluummin hieman miettisi tätä strategiaa ja antaisi sille muotoa mikä tulee olemaan Euroopan äh, ulkosuhte, hallinnon alainen kulttuuritoiminta. Sitä meidän pitää miettiä. Toisekseen, meillähän on jo toimia, aloitteita, ohjelmia ulkoisissa toimissa, jotka ottavat huomioon myös kulttuurin. Millä tavalla tämä sitten otetaan huomioon? Miten tämä suhtautuu sitten suhteessa jäsenvaltioiden ulkosuhteen kulttuuripolitiikkaan, koska emme me halua päällekkäisyyksiä, vaan lähinnä etsimme synergiavaikutuksia ja yhteistyötä. Sitten on toinen konkreettinen asia, missä olisin hieman varovainen, ja se on kohta 11, koska minä pelkään, että tämä uudistus immateriaalioikeuksien uudistus voi johtaa ongelmiin, eli sanota suoraan, mitä halutaan muuttaa. Kyllä minä tässä ymmärrän, mitä tässä halutaan, ja sen vuoksi ehkäpä tämä pitäisi kirjata hieman tarkemmin ja selkeämmin. Sitten täällä on koko joukko muitakin asioita, jotka sitten toisin vielä tähän mukaan. Joten eh, minusta kuten tekin sanoitte, rouva puheenjohtaja, meidän ei välttämättä tarvitse kiirehtiä tämän kanssa. Ja minusta olisi hyvä, että esittelijä ja varjoesittelijät voisivat vielä neuvotella ja sitten tammikuussa voisimme keskustella vielä uusiksi. Kiitos. Kiitoksia. Sieltä seuraava. Thank you very much. Uh, well, I would like to start by thanking uh, Maritza Schake for her... Kiitoksia Maritsalle tästä hyvästä, hyvästä työstä ensinnäkin. I, että, on tottunut hyvää, hyvää yhteistyötä. Hän on ottanut huomioon meidän näkemyksiämme laajalti. Minä haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota yhteen seikkaan, jota mietinnössäkin voitaisiin hiukan pidemmälle kehitellä. Ja perinteisesti hän tämä tämä jäsenmaiden kulttu- diplomatiapalvelujen mm, kulttuurin aspekti on aina ollut näkyvä. Se on ollut tällaisia kulttuuriin niin, vientiyksiköitä, vientitoimistoja. Hallitukset ovat käyttäneet tätä kanavaa identiteettinsä, kulttuurisen ja muun identiteetin eh, viemiseksi. Espanjalaiset kirjallisuuttaan ja saksalaiset muuta kulttuuria esimerkiksi. Eh, no Cervantes-instituutit, Goethe-instituutit, tämän tyyppiset eh, tahot, instanssit ovat tässä sitten tämän ulkosuhdepalvelun liepeillä toimineet. Minusta tässä nyt sitten puheena olevassa asiassa voitaisiin mennä vielä ehkä askel pidemmälle äh, kulttuurin ympäämisessä ulkosuhdepalveluun. E, äh, tässä ei pidä äh, toimia näin yksi, yksinään, yksi, yksipuolisesti, vaan, vaan kahdenvälisesti ja monenvälisesti, eli myöskin tuoda kulttuuria sitten ulkosuhteisiin, eikä ainoastaan viedä sitä meiltä muualle. Paitsi että Eurooppa mielletään globaalina toimijana, se miellettäisiin myöskin toimijana, joka kantaa globaalin vastuun. Eli, eli silloin tietysti, kun meillä on jotkut omat intressit pelissä, niin niitä sitten edistetään, missä maailmankolkossa sitten olemmakaan. Et siinä mielessä EUlle tämä globaali input on myöskin erittäin tärkeä. Olen mietinnän ajatuksen kanssa yhtä mieltä siitä, että aina kun me, meillä on näitä valtuuskuntia ja, ja lähetystöjä, edustustoja, olisivat antennit herkistyneinä siellä ottamaan myöskin vastaan ja petaamaan sitten hyvän, hyvän toiminta-alustan kulttuuritoimijoille. Varmaan nyt ymmärrätte, mihin, mitä yritän tässä sanoa ja minne olen menossa. Toisin sanoen tarvitsemme enemmän painoa tällä innovatiiviselle kulttuurin mukaan ottamiselle ulkosuhdepalveluissa sich leider niemand mehr gemeldet. Ikävä kyllä kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Aha, selvä, olkaa hyvä. No ihan lyhykäinen huomio vielä ensinnäkin, koska minä itse käytän kovasti paljon internettiä, niin minusta on hyvä, että tätä ei missään nimessä oteta pois. Mutta toisaalta haluaisin tukea pakkia siinä, että eihän se nyt ole kuitenkaan kaikkea, koska kysymys on kulttuurin monimuotoisuudesta ja niistä monista mahdollisuuksista, mitä meillä kulttuurissa Euroopan unionissa on, ja mahdollisuuksista esitellä sitä ja rakentaa sille esimerkiksi diplomaattisia suhteita ja kaikkea muuta, joten siltä osin on hyvä keskittää tämä hyvin. Siltä osin tuen tätä. Mitä minulle olisi tärkeää, olisi se, että meillä olisi yhteinen eurooppalainen ulkosuhdehallinta ja että siinä meillä esi- voitaisiin esitellä yhteistä eurooppalaista kulttuuripohjaa ja laajentaa sitä, mutta Tärkeää on se, että se kulttuurinen monimuotoisuus, mitä meillä jäsenvaltioissa on, ja ne kulttuuriset eroavaisuudet, mitä meillä on, että sekin huomioitaisiin yksittäisissä ohjelmissa niin, että ei lähdetä tavallaan yhdistämään kulttuureita tämän yhteisen edustuksen kautta ulospäin, vaan nimenomaan se, mikä Euroopan tekee niin rikkaaksi, on tämä monimuotoisuus ja toivoisin, että se näkyisi tässä mietinnössä selkeällä tavalla. Kiitos. Vielä kaksi asiaa. Kohdassa 28 sanotaan, että kehottaa laatimaan strategian, jolla edistetään kansainvälisesti Euroopan kulttuuritoimia ja ohjelmia. Minusta meidän täytyisi olla hieman tavoitteellisempia. Meidän tulisi ottaa tämä artikla ja tehdä siitä se, mitä herra Fleckenstein sanoi. Nimittäin antaa selkeitä tavoitteita ja, ja keinoja, millä ne toteutetaan kesäkuussa tänä vuonna. Minähän järjestin aiheesta tilaisuuden. Ja Oinik oli paikalla, siis tässä on kysymys Euroopan unionin kulttuuriinstituuttien <clears throat> kattojärjestys ja mukanaan British Council, Goethe-instituut, Cervantes, Alliance Francais ja muut. Ja he ovat valmiita toimimaan yhdessä, ei espanjalaisena tai saksalaisena, vaan eurooppalaisena. Sitähän me haluamme. Olen samaa mieltä kollegoiden kanssa täällä ja haluaisin myös esimerkiksi kohtaan viisi, jossa sanotaan, arvostaa julkisen ja yksityisen sektorin kulttuuriyhteistyötä EUn ulkoisissa toimissa. Minusta tästä puuttuu myös kansalaisyhteiskunnan vahva rooli. Se pitää ottaa tähän mukaan. Muuten me olemme tuolla korkealla jossain, emmekä tapaa niitä, jotka meidän tulee tavata. Joten sinällään tämä mietintö on hyvä pohja ja perusta sanoa se, mitä me haluamme sanoa. Mutta tätä täytyy hieman äh, rakennella paremmin ja sen lisäksi meidän täytyy miettiä näitä tavoitteita hieman paremmin niin, että niin, äh, Fleckenstein on ihan oikeassa, niin että me voimme myös sanoa komissiolle, minne me haluamme, mitä me haluamme äh, komissio voi varmasti pian itsekin sanoa, mutta minusta meidän täytyy sanoa, mitä me haluamme. Jos me vain odotamme, mitä komissio meille sanoo, silloin me jäämme jälkijunaan. Sen vuoksi me olemme nyt laatineet tämän mietinnön niin, että me voimme osoittaa komissiolle, minkä pohjalta se voi mahdollisesti työskennellä. Sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you very much and, and good afternoon. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Kiitos siitä, että saamme tässä nyt eh, kertoa omia näkemyksiämme näin alustavasti. Tässä muutama eh, alustava huomio. Ensinnäkin tietenkin eh, kiitokset, kun esittelee ovat paikallaan tämän hetkisestä luonnoksista Olemme progress, tämän edistämistarpeen periaatteet. Se on ollut tätä jo 2007 äh, ollut jo listoilla ja siitä on tietysti sitten edistystä äh, saavutettukin, jos aivan äh, katsoo komission kesällä hyväksyvää asiakirjaa kulttuurin roolista yhteisöpolitiikassa. Mietinnössä on koko joukko konkreettisia ehdotuksia, kapasiteetin vahvistaminen, kolmansien maiden aktiivisempi mukaanotto, yhteiskunnan lisäpanostukset ja näin poispäin. Olemme niin ikään yhtä mieltä aika pitkälle näistä haasteista, koska haasteitahan tälläkin alueella riittää tukuittain ja tulevan yhteistyön tulevaisuutta sisältö ajatellen kaikkien asianosaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kesken kenties vaikeutuvat välineiden sirpaloitumisesta, tästä fragmentoitumisesta. Eli siinä on parantamisen varaa. Ja sitten tietenkin myöskin tulevat, tulevien ohjelmien kautta tähän asiaan saadaan varmaan korjaus. Ja sitten viimeinen kommentti tässä yhteydessä oli se, että ja kun tässä äh, loppupäätelmissä todetaan tästä suuresta Euroopasta, Grand Europe, äh, äh, ajatuksesta, että saadaan eurooppalais, Euroopalle talven oma brändinsä näin kulttuurisissa mielessä myöskin. Sehän on hyvin mielenkiintoinen polku edetä. Me olemme tästä joku kuulleetkin, että saataisiin Eurooppa, moni, moninaisuuden Eurooppaa, kehitetyksi paremmaksi globaaliksi vastuunkantajaksi. Kantajaksi. Että Euroopan brändi voisi toimia tällaisena kokoavan oivana, joka ei, tietysti, ei tietenkään unohdettaisi kansallisvaltioiden omaa roolia. Et nyt jo on unenkin piirissä mielenkiintoista työtä jo tekeillä. Se on YK-alainen kulttuurivaihtojärjestö. Sieltä, sieltä saaduista kokemuksista on tässäkin hyvä ammentaa. Kiitos. Ähm, Asitsan, die Ausführungen meiner Kollegen gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Sen jälkeen, mitä kollegani tässä sanoi, eipä tähän paljon enää ole lisättävää. Audiovisuaalisen politiikan vastuuhenkilö olen luonnollisestikin tyytyväinen tästä huomautuksesta, mitä puheenjohtaja teki. Eli painotitte myös tämän äh, roolia. Ehkäpä ihan lyhykäisesti yrittäisin tässä äh, ottaa mukaan näitä äh, ulkoisten toimien komponentteja Meillä on henkilökunnan tällainen työasiakirja tästä ja se keskittyy nimenomaan audiovisuaalisen politiikan ulkoisten toimien ulottuvuuteen. Tässä on luoteltu näitä eri aloja, joita audiovisuaalinen politiikka jo täyttää ja täydentää. Ja Unescossa, VTOssa, on erilaisia tällaisia sisarohjelmia, mediaohjelmia. Ja sitten meillä on tällaisia naapurimaa-politiikkaohjelmia. kaksikymmentä 20, 22, 23, neljä kohdat, kun niitä katselen. Niin Marike, niitä voisi hieman vahvistaa ja tehdä niistä hieman johdonmukaisempia ja hieman ähm, yhteenkuuluvampia. Tämä on vain ohje. Ei tässä nyt tarvitse äh, jokaiseen sanaan takertua ja artiklaan takertua, vaan ehkäpä jotenkin nyt tässä nämä ehdotukset lyödä yhteen ja, ja sitä kautta saada ehkäpä vähemmän kohtia, mutta niin, että ne olisivat yhteensopivia. Ehkä te haluatte vielä Marikki sanoa jotakin. Kiitos näistä kommenteista. Olen aika lailla yhtä mieltä. Monien kanssa on aikamoinen haastessa ottaa kaikki, kaikki mukaan tähän. <clears throat> Tulen täydentämään asianmukaisesti näitä mietintöjä. Olen yhtä mieltä siitä, että Unescon yleissopimuksen pitäisi olla yhtenä äh, tärkeimmistä kulmakivistä tässä asiassa – lupaan, että enkään, ikinä enää puhu ohjelmista, vaan niistä toimista. Se onkin ihan, ihan hyvä ja tässä tarvitaan, eikä mitään ohjelmia, se on totta. Sitten mitä tulee kulttuuriseen moninaisuuteen, siinä todellakin korostuu eurooppalaisen kulttuurin ulottuvuudet parhaimmillaan. <clears throat> Siellä mainotaan tämä Uikon järjestö esimerkkinä parhaista käytänteistä ja niiden, niiden äh, hyödyntämisestä. Myöskin sitten tietysti äh, ihan ruohonjuuritason kansalaisyhteiskunnan oma organi, organisoitumis- ja järjestämiskyky ansaitsee, ansaitsee kyllä huomion. Ja sitten tämä yhteistyö kaiken laajasti ilman, että äh, mitenkin vaarannetaan tätä yksilöllisyyttä. <clears throat> Fleckensteinin äh, ajatukset olivat oikein hyviä enimmäksi nimeltään. <clears throat> Mitä sitten äh, tulee Tiperin reformiin, siitä, sitä voin katsoa puheenjohtaja, joka on myöskin varjoesittelijä. <clears throat> Ei tämä mikään internetin rakastamisesta johdu tämä minun, painot, nämä minun painotukseni, vaan, vaan, vaan siitä, että, että haluamme myöskin pitkälle valjastaa nuorison näihin, näitä kulttuuripalveluja käyttäjiksi, eikä kun sitten uudet teknologiat <clears throat> kehittyvät yhä, yhä nopeammin, ja meidän tietysti pitää ottaa huomioon sitten myöskin, ja ketterästi alkaa hyödyntää niitä, kun tilanne tarjoutuu ja sitten tämä yhteydenpidon vuoro, vastavuoroisuus eh, kolmansissa maissa erityisesti tapahtuu se sitten vaikkapa kansalaisyhteiskuntien, eh, kansalaisjärjestöjen ja muiden kautta. Se on ihan hyvä. <clears throat> Tällä tavalla ehkä tätä yhteistyötä voidaan vahvistaa sitten ja myöskin eh, mietintöä sen ohjeistajana komission edustaja ää, tai herra Rauha von Hajen sanoi, että tässä ole tarkoitus ää, mitään ää, dominantteja ää, piirteitä ottaa hyvin huomioon, vaan enemmänkin tällä integroidulla tavalla ää, sitten käyttää Euroopan tarjoamia moninaisia mahdollisuuksia hyväksi. hyväksi. Haluan kiittää komission edustajaa kommenteista ja panoksesta. Kapasiteetin vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet äh, mukaan mu, huomioin, huomioiden sitten esimerkiksi Unescos, Unescon äh, rooli ja muut äh, hyvät ajatukset on tietysti hyvä huomioida, mutta tärkeintä on kuitenkin ne saada sitten täytäntöön myöskin audiovisuaalisen politiikasta kenties tarvitaan lisää selvityksiä ja enemmän sisältöä. Yhteistyö jatkossa tulee olemaan varmaan mielenkiintoista ja antoisaa. Olen, olen aina valmiina kuuntelemaan hyviä ehdotuksia. Nyt meillä on sitten kysymys. Jos me pidämme kiinni 12. joulukuuta takarajasta, silloin voimme äänestää tammikuussa. Mikäli me siirrämme tämän takarajan Strasbourgin viikon loppuun, silloin voimme äänestää vasta kolmas maaliskuuta, koska helmikuussa meillä ei ole kokousta. Fleckenstein. No, me olemme nyt olleet ja pärjänneet niin kauan ilman tällaista mietintöä, että ehkäpä me kestämme sitten kahdeksan viikkoa vielä edelleen ja sitten voimme tehdä paremmin ja tarkempaa työtä. Näen, että täällä päät nyökyttelevät. Hyvä. Eli takaraja on 20. Oi, tammikuuta. 20. tammikuuta. No teillä on ihan rauhallinen joulu edessä sitten. Hienoa. Eli 20. tammikuuta ja kolmas on takaraja ja kolmas maaliskuuta sitten äänestetään. Ja pyytäisin kaikkia kollegoita ja varjoesittelijöitä todellakin ponnistelemaan, että saataisiin hyviä ehdotuksia ja sitten yhdessä voimme parantaa tätä mietintöä kiitokset ja hyvää työtä ja työntekoa. Ehkäpä saatte sen jo valmiiksi jouluakaan, en sitä koskaan tiedä. No niin, seuraava esityslistan kohta on sitten ammatillista koulutusta koskeva eurooppalainen yhteistyö 2020 strategian tueksi. Ja tämä Maria Maria Ikutsetin mietintö. Maria, ole hyvä. Gracias, señora presidente. Parece que hay cambios en la sala. Sí. Bueno, como... Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, kunhan olemme asettuneet aloillemme. Tässä on työllisyysvaliokuntaan on johtovaliokuntana. Ja todellakin puhumme tässä Eurooppa 2020 strategiasta ja siitä, kuinka ammatillinen koulutus voi tukea sitä. Tässä on paljon saavutettavaa. Ja todellakin tehtävää riittää, jotta voimme menestyä. Meidän täytyy painottaa tärkeimpiä seikkoja juuri ammatillisessa koulutuksessa. Ne täytyy ottaa huomioon. Tämä on hyvin lyhyt lausunto. Siinä on määräpituus. Ja kuten näette tästä luonnoksesta, olen todellakin nostanut esiin vain tiettyjä keskeisiä seikkoja digitaalitalouden. Ja tässä nostan esiin sen, että näin luodaan uutta liiketoimintakulttuuria. Ja tämä tieto- ja viestintätekniikka kytkeytyy tiivisti ammatilliseen koulutukseen. Ja tämän vuoksi ammatillinen koulutus on aika asettaa toimintasuunnitelman keskiöön. Erityisesti Eurooppa 2020 strategian haasteisiin vastaamiseksi. Täytyy ottaa huomioon, millaisia uusia taitoja ja kykyjä tarvitaan että voidaan luoda myös uusia mahdollisuuksia. Näin saadaan luotua vaurautta ja uusia työpaikkoja. Korostan myös sitä, että meidän täytyy parantaa yhteyttä yleissivistävän ja ammatisen, ammatisen koulutuksen välillä. On tavallaan kaksi erillistä koulutusjärjestelmää – mutta kyllä tässä tarvitaan muutoksia. Ja todellakin myös opettajien kehittämistä täytyy tukea. Tarvitsemme sekä muodollista että epämuodollista, ennen kaikkea jatkuvaa koulutusta. täytyy nostaa esiin myös äh, alue- ja paikallisviranomaisten asema. Niillä on paljon annettavaa. Tärkeää on, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuvilla on äh, hyvät mahdollisuudet työllistyä Tarvitaan siis yhteistyötä myös työ, äh, liikeyritysten kanssa. Meidän täytyy kehittää myös äh, todistuksia. Meidän täytyy äh, huolehtia myös innovoinnista, jotta saadaan lisää tehokkuutta. Ja lopulta meidän täytyy huolehtia siitä, että Eurooppa 2020 strategian haasteisiin voidaan vastata siten, että myös korost, eh, lisätään eh, ammatillisen koulutuksen arvostusta. On erittäin tärkeää todella yrittää korottaa tätä arvostusta myös eh, yrityksissä. Tässä olivat keskeiset seikat, joita haluaisin ottaa lausuntoon. Eli tämä täytyy olla hyvin tiivis tavallaan painopisteiden luettelo. Ja odotan innolla teidän parannusehdotuksianne ja mielipiteitänne. Kiitos. Hvala za besedo, gospa predsednica. Jaz bom tokrat spet eh, igral vlogo poročevalca v senci in upam, da bom... Niin, ro, eh, eh, eh, eh Kiitos äh, puheenvuorosta. Olen tässä ollut äh, pari esittelijänä ja esittelijän kanssa yhteistyö on sujunut kuin tanssi. Se on, siitä on mukava kertoa. Komissio Lällekin kuuluu kiitos tästä uudesta aloitteesta. Äh, aloite, johon, joka koskee kaikkien jäsenmaiden välistä yhteistyötä mehän tietysti pyrimme 2020 äh, strategian äh, tavoitteet yhteistuumin. Miksi minä, sitten, miksi minä tätä sitten pidän äh, tärkeänä? No ensinnäkin, koska 2020 Euroopan parlamenttiin tarvitsee, tarvitsee vielä ammatillisen koulutuksen saaneita. Varmaan puolet työvoimasta tulee siinä vaiheessa koostumaan näistä ihmisistä. Samoin meidän pitäisi vähän, kyetä vähän, vähentämänä 15-20 prosentilla koulussa kesken jättäneiden määrää. Tämän päivän nuoret yhä enemmän hakeutuvat ammatillisen koulutuksen pariin, minkä vuoksi myöskin sitä olisi sitten nykyaikaistettava kaikissa jäsenmaissa – Äh, olemme äh, juuri saaneet kuulla, että EUn e alueen työttömyysluvut hipovat jo 10 prosenttia. Eli täytynee tästä vetää johtopäätös, että koulutuksessa on jotain mätää. Jos äh, ajatellaan tie, tiettyjen ammattialojen erityisen korkeita työttömyyslukuja ja sitten taas vastaavasti toisaalla elinkeino, elinkeinoelämä elin, kaipaa kipeästi muita taitajia, joita sitten työmarkkinoilta ei löydykään. Silloin herää väistämättä kysymys, ö, ö, miten kykenisimme, kykenisimme sitten tarjoamaan näitä eri alojen osaajia elinkeinoelämällä. Siitä vetää sitten koulutukseen liittyvät johtopäätökset. Kaiken tavoitteena pitää olla seuraavat asiat. Opetusministerit tapaavat hetken päästä Brygessä ja siellä pohtivat tulevia strategioita. Myöskin sitten komissio, neuvostolta ja komissiolta on, odottet, odotet, on syytä odottaa Bolonian prosessiin liittyviä uusia avauksia. Eli tässä on kaksi merkittävää kehitystä, kehityskulkua. Uusi Bolognan prosessin täytyy huomioida myöskin Kööpenhaminan prosessin tavoitteet, joka sivuaa tätä samaa sektoria. 2020 vuonna Euroopan taloudesta rakenteesta johtuen, e, eli, siitä siitä tosiseikasta, että, että puolet sen työvoimasta tulee ammatillisen koulutuksen piiristä. Mutta eihän mitään, hän ei tapahdu, eivät jäsenmaat äh, onnistu tekemään äh, tiiviimpää yhteistyötä täytäntöönpanemalla jo olemassa olevia instrumentteja ja menetelmiä, esimerkiksi koulutuksen äh, arvostelujärjestelmät ja tutkinnon vastaavuusjärjestelmät ja muut tällaiset vaihto aloitteet ja muut ovat ratkaisevassa roolissa Äh, mitään ei tapahdu kuitenkaan, ellei me kyllä takamaan äh, jo nyt meneillään olevien äh, ammatillisen koulutuksen ohjelmien rahoitusta. Leonardo Vinci-ohjelma esimerkiksi tästä nyt mainittakoon pähkinänkuoressa. Ammatillinen koulutus on erittäin tärkeää, jos pyritään saavuttamaan 2020 strategian tavoitteet, Kaiken kaikkiaan on siis tavoitteena saada koulunsa keskeyttäneiden määrä supistumaan ja nuorten ammattipätevyyden kasvattaminen. Jos meillä siis nuorisotyöttömyys hipoo jo 20 prosenttia Euroopassa, näin ammatillisen koulutuksen avulla tämäkin prosenttiluku saadaan varmaan laskemaan. Kiitos. Danke. Kiitokset ja sitten Evert. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Maria tästä sinun lausuntoluonnoksestasi. Ongelmana on luonnollisesti se, että aihe on hyvin monimutkainen ja tärkeä ja sitä pitää käsitellä hyvin lyhykäisesti ja se ei todellakaan helpota meidän työtämme saada sinne mukaan kaikki näkökulmat. Jos ajattelemme menetä viikkoja, niin ainakin Saksassa meillä on ilmoitettu, että nuoret ovat olleet finanssikriisin suurimmat häviävät. Työttömiä nuorista on jopa 40 prosenttia ja se osoittaa, miten tärkeä koulutus ja jatkokoulutus, ammattikoulutus nuorille on niin, että he jossain vaiheessa elämäänsä voivat tienata oman leipänsä ja elää itsenäistä elämää. Joten sen keskustelun taustalla, mitä me täällä olemme käyneet, ja se tosiasia, että neuvoston, neuvosto on poistanut massiivisesti hyvin paljon kaikkea sitä, mitä me koulutuksen ja ammattikoulutuksen ja ohjelmien puitteissa kykenemme tekemään. Niin sen vuoksi kysynkin, emmekö me tässä lausunnossa voisi antaa hyvin selkeää viestiä siitä, miten katastrofaalisena me pidämme tällaista lähtökohtaa, että nimenomaan tällä alalla säästetään ja samanaikaisesti EU 2020 strategiassa sanotaan, miten tärkeää koulutus on, niin silloin se ei sovi yhteen näiden leikkausten kanssa. Eli vaatimukset ja todellisuus ovat hyvin kaukana toisista. Ja mielestäni tämä voisi olla hyvä paikka tämä hyvin selkeästi vielä muotoilla ja kritisoida neuvostoa siitä. Sitten edustaja Kosta. Ringrazio molto la relatrice perché come... Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa. Hän on luonut hyvän katsauksen tilanteeseen ja olisin samaa mieltä edeltävien kahden puhujan kanssa. Tämä Petran mainitsema sanoma täytyy todellakin saada vietyä perille. se rajoittaa tuota nuoret huomioon. Esimerkiksi voi olla 40 prosentista. Todellakin taidot ja valmiudet ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopalle. Ja niinpä ne täytyy saada keskeiseksi osaksi myös tätä strategiaa. Ohjelmia on leikattu Euroopassa. Tämä ei ole hyvä esimerkki, mutta on joitakin maita, jossa on aivan eh, tuomittavia leikkauksia juuri koulutusalalla. Meidän täytyy todellakin tehdä viittaus eh, Bolognan ja Kööpenhaminan prosesseihin. Myös se eh, taito liikkuvuus on asia, joka täytyy ottaa esille – Aivan liian usein ammatillisia valmiuksia ja pätevyyksiä ei tunnusteta eh, muissa maissa. On myös eh, sellaista eh, korkeatason koulutusta, joka, jota ei anneta yliopistoissa. Minua tämä aihe kiinnostaa kovasti. Itävallassa ja Saksassa on myös Eh, varsin hyviä rakenteita eh, ammatillisen koulutuksen alalla, mitä tulee tähän korkeampaan koulutukseen, mutta minun maassani näin ei ole. Eli tarvitaan jonkinlaista ammatisen koulutuksen kumppanuutta, jolla edesautetaan juuri vaikka tällaisten ammattikorkeakoulujen ja toisaalta työnantajien yhteistyötä. myös jatkuva oppiminen on tärkeää, elinikäinen oppiminen. Tämä on tärkeää, jos haluamme vähentää työttömyyttä. On Euroopassa ohjelmia ja erityisesti Leonardo, jotka minun nähdäkseni ansaitsevat parempaa tukea, niitä tulee tukea paremmin. Kaikilla nuorilla tulisi olla mahdollisuus liikkuvuuteen Euroopassa – mutta valitettavasti tilanne ei ole tällainen nykyään. Leonardo ja Erasmus ovat ohjelmia, jotka tarvitsevat parempaa tukea. Minä haluaisin kiittää Mariaa tästä hyvästä pohjasta keskusteluasiakirjasta. Minusta tähän on otettu monia asioita esiin, mutta yksi asia, jonka haluaisin ottaa näiden muiden asioiden lisäksi vielä vahvemmin esiin, liittyy nimenomaan tähän ikääntymismuutokseen. 2020 strategiassa puhutaan talouskriisistä, mutta meidän täytyy miettiä myös pitkän aikavälin kehityskuluista työmarkkinoilla, ikääntymisestä, pätevyyksistä ynnä muista. Muutaman vuoden kuluttua suuret määrät päteviä työntekijöitä yrityksistä lähtevät eläkkeelle ja he poistuvat työmarkkinoilta. Me tarvitsemme päteviä nuoria ihmisiä ja sitä ei, me, silloin me emme voi todellakaan kestää sitä, että 40 prosenttia nuorista on työttöminä ilman koulutusta, eivätkä he saa minkäännäköistä ammattikokemusta. 10 viimeistään 10-20 vuoden kuluttua tämä lyö takaisin, ellei me lähde toimimaan. Sen vuoksi olisi tärkeää myös tässä ottaa ja näyttää tavallaan signaali siitä, että eh, väestön eh, ikääntyminen ja demografiset muutokset on otettava huomioon. Ja se, että näitä ohjelmia on leikattu, on minun mielestäni todella ikävää sen vuoksi, että esimerkiksi Leonardo da Vinci-ohjelma on nimenomaan kyennyt tukemaan nuoria ammattikoulutuksessa. Ja sen vuoksi tämä on mielestäni todella tuskallista koska oli ylipäätään vaikeaa saada aikaiseksi toimintaa tällä alalla ja saada aikaan opiskelijavaihtoa sen vuoksi, että koulutukset ovat olleet niin erilaisia ja sen vuoksi rajat ylittävät vaihdot ovat olleet hankalia. Tänä päivänä meillä on Leonardo da Vinci-ohjelman puitteissa ihmisiä, jotka ovat vaihdossa, mutta jos tätä nyt lähdetään vaikeuttamaan, niin nimenomaan tämä yhteistyö vaikeutuu en todellakaan voi hyväksyä enkä ymmärtää sitä, että tässä tehdään leikkauksia. Danke, Frau Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä olen tässä äh, sekä varjoesittelijänä, myöskin työllisyysvaliokunnan varsinainen esittelijä. Äh, haluan tästä esittelijä, valmistelijaa kiittää lämpimästi. Tässä on niin monen, monta asiaa otettu esille. Minäkin haluaisin puuttua tästä jo tämä suuri koulunsa keskeyttävien määrä, määrä täällä ammattikoulutuksessa. Se, <clears throat> se on iso vaatimus tämä 10 prosenttiin, se pudottaa, siinä on, onkin tekemistä. Mitä sitten tulee tähän nuorisotyöttömyyteen, se on todellakin ää, todella kiireellinen asia hoidettavaksi monissa jäsenmaissa. Se, <clears throat> se asia, jonka kanssa sitten joudutaan viettämään seuraavankin kymmenen vuotta, siis tämä mahdollinen nuori hänen vanhempansa työllisyysvaliokunnassa tässä on pohdittu tämän hankkeen, tämän teeman ympärille pilottihanketta seuraavan talousarviokaudelle tässä kulttuurivaliokunta varmaan tätä sitten kannattaa ja samoin sitten sitä kautta voitaisiin myöskin sitten jollakin tavalla puuttua tähän asian kiireellisyyteen ja vastuuttaa. Ja ylitä, sitten on tietysti siis tämä ammattikoulutuksen imago, se, sitä ei välttämättä ole vielä tutkittu. <clears throat> Se on tietysti tätä, tällaista negatiivista ilmiötä tai negatiivista imagoa vastaan pitää tietysti taistella. Ammattikoulutuksesta siirtyminen sitten korkeakoulutukseen on mahdollistettava ja, ja se usein onkin. Ollaan tietysti oikealla, oikealla tiellä, mutta kyllä tässäkin on vielä paljon tehtävää. Ja sitten jatkokoulutus on toinen tärkeä seikka. Ja tärkeä tässä on että tämän ihmisen äh, työhistoria ei välttämättä ole enää samanlainen, yhtä äh, vakaa niin kuin aiemmin. Äh, se, se ihminen aikanaan meni firmaan ja sitten se ei sieltä myöskin eläkkeelle. Että tässä yhteydessä näyttelee jatkokoulutus tietenkin tärkeä rooli, jos ajatellaan sitä, että että, että, että kuinka, kuinka monet ammat, ammatissa olevat hyödyntävät jatkokoulutusmahdollisuuksia, on aika heikko tämä tulos loppujen lopuksi. Siinä on, on tietenkin tärkeää sitten kyetä tarjoamaan vaiht- joustavia koulutusmalleja, jotka voidaan sitten sopeuttaa yhteen työn, työn kanssa Äh, informaatio- ja äh, kommunikaatioteknologiaa voidaan hyödyntää paljon paremmin jatkokoulutusta tarjottaessa. Sitten, äh, voidaan myöskin sitten kustannuksia säästäen toimia. Tiety, niin kuin sanottu, tämä ammattitaitoisen työvoiman puute on yksi asia, joka puolustaa osaltaan myöskin ammatti, ammattikoulutuksen tehostamista, tehostamista, kuten myöskin liikkuvuus, äh, liikkuvuuden tarve. Jos ajat, kysytään ihmisiltä, että miksi ette, miksi, eh, että miksi ette käy siellä naapurimaissa töissä, no siihen viitataan sitten tietysti kielikynnykseen, se on yksi keskeinen seikka. Ja äh, toinen sitten on se, että että miten sitten loppututkinnot eri maissa tunnustetaan. Kööpenhaminan prosessissa äh, tästä, tästä, äh, tähän on saatu apua, että, että ne saataan, saataisiin näissä Euroopan tutkintojen vastaavuus hank, äh, projektin puitteissa sitten paremmin toisiaan vastaamaan. Se on, on jo to, ää, toteutunut sitten tämä Europassi, joka on to, todella osoittautunut menestystarinaksi. Ää, ää, ainakin vanhemman väestön keskuudessa pitää vielä saada nuoriso sitten sitä hyödyntämään. Hyvällä tiellä tällä, tässäkin ollaan tässä työllisyysvaliokunnassa on ajateltu myöskin taas uutta instrumenttia tähän vauhdittamaan, eli tällaisen elinikäisen oppimisen tarkistuslistaa, eli että jokainen ammat, ammatti tai työnantajan pitäisi olla tietoinen näistä työntekijän Äh, hankkimista lisätiedoista ja taidoista, kun hän on tämän elinikäisen op, op, op, oppimisen tietä kulkee. Äh, äh, eli kysymys on siellä että työntekijällä se, että, että pitääkö minun tässä nyt jotain tehdä sitten tämän asian eteen. kiitoksia tästä mieli, lausunnosta. marie thérèse marie thérèse marie thérèse Madame la Présidente. Je voudrais, comme mes collègues, euh, remercier Maria de son rapport. Je crois qu'elle a mis... Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valmistelijalle, joka on todellakin nostanut esiin keskeisiä seikkoja. Erityisesti sen, että meidän täytyy äh, mukautua uusiin malleihin yhteiskunnissamme. Keskeiset ammatilliset valmiudet ovat todella tärkeitä. valmistelija mainitsee, että täytyy löytää uusia kielenoppimisstrategioita. Siihen täytyy todellakin kiinnittää huomiota, vaikka tämä seikka monesti jätetään huomiota. Me haluamme, että ihmiset pystyvät viestimään ja voivat olla liikkuvia. Haluamme myös kannustaa luovuuteen ja innovointiin. Tarvitaan uusia koulutusmenetelmiä, jotka hyödyntävät näitä uusia metodeja perinteistä rinnalla. Ammatillinen koulutus tarvitsee lisää arvostusta. Ja valmistaja mainitseekin, että arvostuksesta on joskus puutetta. Meidän täytyy muistaa, kuinka koulutuksesta siirrytään sitten työelämään. Eli täytyy vahvistaa näitä yhteyksiä. Tämä on keskeistä. Meidän täytyy hyödyntää myös alue- ja paikallisviranomaisten panos. Ja täytyy muistaa myös rajat ylittävät hankkeet. Tässä on eu on paljon, paljon annettavaa. No, no, Kiitokset, minäkin teen muutaman huomion. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, että ammattikoulutushan on ollut koulutuspolitiikan lapsipuolen äh, asemassa, samoin kuin tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen. Sen vuoksi kohta kahdeksan on hyvä, missä Maria sanoo, että olisi hyvä, äh, jos tekisimme menestystarinat näkyviksi työmarkkinoille. Hyvät kollegat, ei se äh, ole mitenkään omituista, että ne maat, joilla on tällainen kaksinkertainen duolijärjestelmä, kuten Saksa ja Itävalta, siellä on vähemmän työttömyyttä nuorten joukossa. Esimerkiksi verrattuna Espanjaan tai Italiaan, niin meillä on äh, todella pieni nuorisotyöttömyys. Ja tämä johtuu siitä, että meillä on e, eri mahdollisuuksia, eri reittejä viedä osaamista e, eteenpäin ja eri reittejä kouluttautua. Ja nämä 2020 e, tavoitteet, joissa sanottiin, että haluamme 40 prosenttia korkeakoulu tutkintoja on ihan höpö höpö. Ei, me haluamme 40 prosenttia korkeakoulututkintoja tai jotain muita vastaavia pätevyyksiä. Meillä tässä duaalissa järjestelmässä voi ammattikoulutuksen kautta päästä tasolle, josta sitten voi siirtyä myöhemmin yliopistoon. Ja sitten kun kouluttautuu maisteriksi, tai miten meillä on Saksassa sanotaan maisteriksi, mutta että ensin lähtee tällä ammattikoulutiellä ja siitä voi jatkaa sitten yliopistossa akateemisesti. Ja tätä mielestäni muuallakin Euroopassa voitaisiin hyödyntää. Ja sen vuoksi erityisesti tämä kohta kahdeksan Marialta, sitä voitaisiin vielä ehkä hieman kärjistää tai tiukentaa. Ja sitten minulla on ongelma myös näiden ammattien tunnustamisen kanssa. Olen juuri nähnyt mitä Luxemburissa, eli siis minun kotimaani, naapurimaassa, sellainen saarla, tulen Saarlannista Saksassa, jossa ää, ei ää, hyväksytä tällaista vanhus, lastenhoitoon erikoistunutta sairaanhoitajaa tutkintoa ei tunnusteta. Ja tämähän kuitenkin on koko ajan vain tärkeämpi ja tärkeämpi, koska vanhojen ihmisten määrä lisääntyy ja dementoitujen määrä lisää. Ja meillä on koulutus, erittäin hyvälaatuinen koulutus tähän. Ne, jotka työskentelevät Luxemburgissa, jossa heitä todellakin tarvitaan, heille maksetaan vähemmän sen vuoksi, että tämä äh, vanhusten sairaanhoitaja tutkintoa sitä ei äh, tunnusteta. Sehän se voi olla totta. Enkä minä usko, että tämä on ainoastaan saksalais-luksemburilainen ongelma. Ja sen vuoksi komission pitää huolehtia siitä, että tällaisten ammattikoulutusten tunnustaminen olisi mahdollista. Eli tällä alalla on todella paljon tekemistä ja se meidän pitää myös tuoda ilmi. Ja ehkäpä Maria voisi tätä hieman tiukentaa siltä osin myös. Sitten minulla on kysymys. En oikein ymmärrä, mitä sinä tarkoitat kohdassa viisi kehdottaa, edist, kehottaa edistämään luovuutta kaikilla koulutuksen tasoilla. Me, me, niin, mitä tämä tarkoittaa? Luonnollisestikin, se on selvää, että luovuus on tärkeää, mutta tarkoitatko sinä sillä ehkäpä joustavuutta tai mahdollisuutta oppia itsenäisesti. Jos sinä nyt jotain muuta tarkoitat, niin tämä pitäisi ehkäpä ilmaista toisella tavalla, koska ainoastaan jos sanotaan luovuuden edistämistä, niin ei se ainakaan saksaksi oikein mitään tarkoita. Tämä pitäisi muotoilla hieman eri tavalla. Ehkäpä komissio haluaa vielä sanoa jotain. De Galdo, olkaa hyvä. Ette halua puhua. Ihan ei ole paikalla siellä. Hää. Äh, he edustaja Keli haluaa vielä Ensin edustaja Keli. Uh, thank you, Chairperson. I want to... Kiitos. Uh, lyhyesti vain haluan vain sen uh, huomion tehdä, että minä olen kehitysvaliokunnassa tämän asian varjoesittelijänä. Siitä sitten tuonempana enemmän, mutta pari seikkaa. Euroopan kulttuuri, luovat elinkeinot, elämät ovat yksi tärkeimmässä roolissa. Otetaan vaikka Riverdance-ryhmä omasta maastani lähtöisin oleva on nyt se esiintyy jo sitten tuolla maailmanlaajuisesti, kerää niitä kannuksia ja on vienyt tanssin ihan uusiin ulottuvuuksiin. Ja sama äh, koskee nyt festivaaleja. On se 6.6. Puhutko sä nyt kohdasta kuusi jo? Me, käy, me olemme vielä vitosessa. <laughs> kiitos, kiitos. No, no. Smith speaking. Okay. Yeah, sorry, okay. No, I couldn't no. Sorry, no, thank you, was, thank you, thank you. She was speaking on point five. Hei, me puhumme kohdasta viisi vielä. No niin, komissio, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme hyvin ilahtuneita näistä kommenteista ja myös lausuntoluonnos on aivan meidän henkilön mukainen. Todellakin äh, ammatisen pätevyyden ja toisaalta äh, työvoiman tarpeen epäsuhta ei ole hyväksyttävissä. Tähän täytyy vastata. Äh, te puheenjohtaja nosti esiin Saksan toimivan mallin ja se onkin hyvä esimerkki. Todellakin täytyy huolehtia Eh, ikääntyvän väestön tarpeista. Eli tässä on paljonkin kehitettävää. Täytyy todellakin huolehtia mahdollisimman eh, toimivista järjestelmistä, jotka eivät eh, <clears throat> sulje ovia. Ja todellakin, kun tätä houkuttelutta halutaan lisätä, niin tämä on yksi tärkeimmistä seikoista. Eli todellakin täytyy huolehtia tästä läpäisyydestä. E, ja tämä tarkoittaa myös sitä, että laatuun täytyy panostaa. Meidän täytyy todellakin huolehtia myös sitä, että pudokkaita ei tule liikaa, mutta meidän täytyy todella pitää huolta huolehtia siitä, että ammatillinen koulutus on houkuttelevaa. Ensi viikolla eh, eh, Brygessä on ministerikokous ja tästä varmasti keskustellaan siellä. Ja ensi vuonna eh, komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa on paljon työtä, kun näitä periaatteita aletaan panna täytäntöön. Ja tässäkin pyydän teidän tukenne, sillä teidän valiokunta on erittäin tärkeä siinä, kun linkitetään ammatillista koulutusta muuhun koulutukseen. Ja todellakin odotan tässä tulevaa yhteistyötä. Trotzdem noch etwas. No, siitä huolimatta haluan sanoa jotain teidän puheenvuorenne. Ette kai te usko, että nämä koulupudokkaat, joita meillä tänä päivänä on tai jota, jonka määrää me haluamme vähentää, että ne lähtevät sitten tekemään ää, äh, korkeakoulututkinnon, että ne lähtisivät sitten yliopistoon he, he tarvitsevat ammattikoulun, joka vastaa heidän osaamistaan ja kykyjään. Eihän tämä mitään hyödytä, jos me sanomme, että ammatillinen koulutus on ovi auki yliopistoon. Osittain se on oikein, mutta sitä pitää myös pitää tällaisena omana arvostettuna ammattikoulutuksellisena lähtökohtana. Ja sen vuoksi olen iloinen siitä, kun Maria sanoi, että meidän täytyy tuoda näitä ammatillisen koulutuksen menestystarinoita myös työmarkkinoille, eikä sanoa, että ja sitten te voitte vielä mennä yliopistoon. Se on joillekin tärkeää, mutta useimmille ei. Ja sen vuoksi meillä täytyy tässä olla tavallaan kaksi eri linjausta. Maria, ole hyvä. Bueno, muchísimas gracias. Uh, en realidad estoy realmente muy... Kiitos näistä kommenteista. ihmiset tässä valiokunnassa todellakin ovat aika lailla samoilla linjoilla niiden huolenaiheiden kanssa, joita minä kannan tästä menetetystä sukupolvesta. Nuorisotyöttömyyshän on kaksinkertainen äh, verrattuna muuhun työttömyyteen, pari 30 prosenttia paikkapaikoin. Eli tässä nyt menetetään yksi sukupolvi, jos emme ole pidä varaamme. Siihen meillä nimittäin ei ole ollenkaan varaa. Kiitoksia siis näistä kommenteista. Niistä tulee olemaan paljon hyötyä. Yes sääntöjä kun tehdään, niin aina syntyy porsaan, jää porsaan reikiä. Lausunnon pitää aina olla lyhyt ja ytimekäs, sen on jopa tämmöinen maksimipituus määrätty. Muutosityksiä tietysti tulee ja se on hyvä. Mutta tässä eh, se, mitä mietinnössä jo seisoo, sitä että on, on, on turha lähteä toistamaan. Eh, me haluamme hyvän lopputuloksen eh, kysyitte tästä luovuudesta. No luovuudella ajan takaa sitä, että voi uskaltaa ottaa aloitteen, tehdä innovaatioita, että tämmöinen avo, avomielisyys, ehkä luovuussana sitten tarkoittaa joissain maissa eri asioita eri maissa. Minusta koulutusta on tarjottu liian passiivisesti. Koko koulutusympäristö on ollut liian passiivinen. Ihmisille vaan opetetaan asioita mutta ne eivät varmaan välttämättä itse opi ottamaan aloitetta omiin käsiinsä. Meidän pitäisi aktivoittaa koulutusta, että me kouluta ihmisiä passiivisesti ja passiivisiksi vaan aktiiviseksi myöskin sitten ammatillisen koulutuksen aikana, jotta heille sitten saavat eväitä vaikkapa jatkaa sitten yliopistoihin. En tiedä, onko nyt sitten luovuus tässä se oikea sana, mutta sitä minä nyt tällä, tällä ajoin takaa tästä ole samaa mieltä. Voisi ehkäpä sanoa, että kehottaa kaikilla koulutuksen tasoilla, myös ammatillisessa koulutuksessa, epävirallisessa oppimisessa ja, ja tämä, että, tämä, että kykenisi käyttämään ja hyödyntämään omia, omaa potentiaalia. Tämä on vaikeaa. Mm. Mutta niin, että voisi käyttää omia kykyjään. ja lähteä kulkemaan teitä, jotka eivät ole itsestäänselviä. Eli tavallaan kykenee tekemään oman aloitteen ja käynnistää vaikka oman firman. No ehkä minä keksin tähän nyt jonkun näppärän tarkistuksen. No, hyvät kollegat, tarkistusten takaraja on 17. joulukuuta. Minun täytyy siihen nyt miettiä. Eli ensi viikon tiistai. Seitsemäs. Seitsemäs joulukuuta, kun tulkki korjaa. Ja tämän lausunnon täytyy olla valmiina, kun employment-valikunta äänestää maaliskuussa, joten meidän täytyy äänestää joulukuussa. Sen vuoksi 7. joulukuuta on tämä takaraja. Hyvä, kiitos Maria. Sitten seuraava esityslistan kohta on kuusi. Kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden mahdollisuudet käyttöön. Marie-Therese Sanchez-Smith Madame la Présidente et merci à vous de me permettre de, aujourd'hui de... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saan puhua tästä aiheesta nyt. Tässä on nyt kysymys ensimmäisestä keskustelusta. Komissio on antanut vihreän kirjan kulttuuriteollisuudesta luovasta alasta – ja pyritään siihen, että tätä alaa saataisiin kehitettyä. Ja nyt pyritään löytämään ne tekijät, jotka tekisivät ympäristöstä hedelmällisemmän niille. Pyrimme siis auttamaan näitä teollisuuden aloja nykyisessä kriisissä. Kulttuurilla on yhä enemmän annettavaa taloudelle. Näin syntyi myös työpaikkoja. Syntyi erilaisia malleja. On haasteita ja voimme keskustella siitä, kuinka tulisi määritellä ne toimet, jotka kattaa tämä kulttuuriteollisuuden ja luovan alan teollisuuden käsite. Haluaisin korostaa sitä, että on valtavasti potentiaalia näillä teollisuuden aloilla. Voidaan todella saada aikaan kasvua ja innovointia. Näillä teollisuuden aloilla on 5 miljoonaa korkeatason työpaikkaa kaikissa jäsenvaltioissa. Niillä on merkittävä panos BKT. Ja ne todella edesauttavat innovointia myös muilla sektoreilla. Todella täytyy huolehtia siitä, että näillä aloilla hyödynnetään kulttuurisen moninaisuuden tarjoamat mahdollisuudet samoin kuin digitalisoinnin ja muiden teknologioiden mahdollisuudet. Me tarvitsemme siis asianmukaisia toimia, jotta nämä alat voivat toimia myös laajemmalti. Täytyy ottaa huomioon myös koulutus. Voidaan lisätä sekä houkuttelevuutta että kasvupotentiaalia. Täytyy todella ottaa huomioon myös erinäköiset kehityssuunnat, jotta näitä alueita voidaan saada kehittyä. voimme todella etsiä teitä, mihin suuntaan meidän kannattaa liikkua ja e, näin saada myös parannettua yhteyttä kansalaisiin. Nämä alat e, antavat e, erilaisia resursseja käyttöön ja meidän täytyy todella edesauttaa luovuuden kasvua. Vihreässä kirjassa mainitaan useita näkökulmia esimerkiksi kokeilut ja rahoitusmahdollisuudet ja niin edelleen. Eli tässä on siis sekä kulttuurisia että taloudellisia mahdollisuuksia. Ja tässä on todella paljon mahdollisuuksia, joihin tulisi tarttua. Meidän täytyy huolehtia myös globaalista näkökulmasta nykyisessä tilanteessa. Täytyy puhua tietysti myös luovuuden rahoittamisesta, ja meidän tulisi käyttää myös nykyisiä varoja. Tarvitaan konsultaatiota niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden kanssa kaikilla tasoilla. Kulttuurinen moninaisuus on tärkeää. Näemme, kuinka digitalisointi on yhä vahvistuva trendi. Ja meidän täytyy pysyä selvä siitä, mitä on tapahtumassa. Ja meidän täytyy todella dynaamisesti tukea näitä teollisuuden aloja. Niillä on paljon pk-yrityksiä. Ja itse asiassa niillä on leijonan osa näistä, näillä teollisuuden aloilla. Niiden eh, kykyä innovoida tulee tukea. Meidän täytyy vahvistaa se periaate, että luovuudesta tulee palkita reilusti. Meidän täytyy puolustaa moninaisuutta. Meidän tulee vastustaa väärännystä. Olen puhunut paljon eh, aineettomasta taloudesta. Tämä liittyy myös Lissabonin strategiaan ja siihen, kuinka sen puitteissa ähm, edistetään osaamistaloutta. Että tässä nämä näkökulmat täytyy ottaa huomioon sekä politiikan äh, tasolla että myös tutkimuksessa. Meidän täytyy löytää uusia vastauksia uusiin haasteisiin. Tätä äh, talouden sektoria voidaan tarkastella eri tavalla. Ja vapautta tulee vaalia sekä tuotannon että kuluttamisen aloilla. Ja näistä seikoista varmasti tulemme keskustelemaan. Keskustelun osallistuu erilaisia tahoja. Kulttuuri täytyy nostaa takaisin avainasemaan. Meidän täytyy pohtia digitaaliaspektia ja sitä, mikä on sen osalta tärkeää. Ja meidän täytyy myös mainita Euroopan asema äh, taide- ja kulttuurikoulutuksessa. Meidän täytyy todella pitää tämä mielessä, kun puhutaan näistä uusista talouden aloista. Näillä saroilla syntyy myös paljon eh, aloitteita, Ja tämän komission vihreä kirja on tavallaan äh, äh, lähtökohta ajatustyölle, mutta todellakin täytyy muistaa, että nämä ovat erittäin tärkeitä äh, aloja. Ja vihreässä kirjassa ei ole vielä tarpeeksi tukitoimia näille aloille komission taholta, Joten tulisi puhua kyllä laajemminkin taidesektorista. Ja täytyisi pohtia sitä, kuinka, eh, kuinka tätä alaa voitaisiin tukea ennen kuin aletaan puhua eh, digitaalipuolesta. Tässä on liikaa ristiriitoja. Excusez-moi. Euh, ainsi, euh, il faut... Meidän täytyy korostaa kulttuurin, globalisaation ja digitalisaation eh, vuorovaikutusta. Ymmärrän kyllä nämä kolme seikkaa ja muuttuja. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä teollisuuden eivät heikkene. Koska tässä kysymys on kuitenkin kasvun moottoreista voidaan ajatella, että tämä on hyvä asia, mutta meidän täytyy pohtia myös tarvittavia edellytyksiä. Niin, että kuinka voidaan tarjota e, massamittakaavassa e, digitaalipalveluja ja kulttuuripalveluja verkossa, ja komission tulisi tätä pohtia. Tämä koskee musiikkia, videota ja uudenlaisia verkkopalveluita etsimme yhä e, elinkelpoista taloudellista mallia. Ja tämä täytyisi ottaa huomioon myös verotuksessa. Täytyy muistaa, että kulttuurituotteilla on kahdenlaista arvoa. Niillä on symbolinen arvo, ja niinpä ne eivät toimi täysin markkinalogiikan mukaisesti. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myös nykyinen talouskriisi nämä teollisuuden alat ovat kamppailleet nykytilanteessa. Ja me tarvitsemme uudenlaista sääntelyä, uudenlaisia toimia. Ja yhteistoimet olisivat tässä tärkeitä. Tämä täytyy todellakin ottaa globalisaatio ja digitalisaatio huomioon ja tämä Unescon yleisopimuksen pohjalta. Meidän täytyy vaalia perintömme. Ja meillä täytyy olla myös eh, edellytykset katsoa eteenpäin tulevaisuuteen. Me, tu sais, si on li. Niin, Mari, jos tuolla tavalla lukee, niin se on todella vaikeaa. Se, kiitokset eh, tulkeille. No, minä pyysin anteeksi. No selvä, okei. Okay. No niin, hyvä. Mari Teres, kaikki oli tosi hienoa. Haluaisin vain sanoa, että älä nyt niin kauheasti äh, komissiota säti. Komissio on antanut vihreän kirjan tästä aiheesta, mikä sinällään on jo hyvä asia. Ja nyt komissio on pyytänyt, että kaikki osanottajat ja kaikki, jotka ovat asiasta kiinnostuneita, vastaavat siihen. Joten se, mitä me teemme, on, me annamme vastauksen tähän vihreään kirjaan. Ja me voimme nyt sitten antaa omat ideamme, joita komissiolla ei ole. Jos sinä olet sitä mieltä, että arvonlisävero pitäisi hoitaa näin, niin hyvä, tee se sitten oma ehdotus. Ei parlamentti välttämättä sitä tue, mutta voit ainakin kokeilla. Eli siis meidän täytyy nyt antaa ne vastaukset, mitä komissio meiltä pyytää. Ja toivon mukaan nämä vastaukset ja täällä puheenvuorot voivat sitten tukea ja auttaa sinua sinun työssäsi. Ringrazio comunque la eh, passione e la grande, il grande lavoro che ha fatto la nostra... Kiitos eh, eh, esittelijä intohimoisesta työpanoksesta Tietysti tämä vihreä kirja on sinällään hyvä ajatus ja sen käsitteleminen meidän valiokunnassamme se on ihan hyvä haaste meille. Vihreä kirja tarjoaa meille mahdollisuuden kysyä itseltämme, mm, ovatko nämä Euroopan noin symbolisesti tärkeät kulttuurielinkeinot, elinkeinot missä ja massa ne ovat, jos ajatellaan tästä profiilin nostoa, identiteetin välittämistä ja muuta. Ja ovat, ovatko ne tarpeeksi keskeisessä roolissa nyt sitten Eurooppa 2020 strategian kannalta? Näin meille nyt tarjoutuu tilaisuus sitten tätä kaksi strategian ulottuvuutta painottaa enemmän ja paremmin Tähän äh, on ollut äh, kiinnostusta. Äh, ainakin yli 200 asianosaista ja muuta sidosryhmän edustajaa on ottanut yhteyttä tässä asiassa. Eli kiinnostusta toki on. Tässä heti aluksi pitää todeta että komission sitoumukset ja jäsenmaiden sitoumukset kulttuurin edistämiseksi e-, e-, e-, eivät aina voi jäädä julkisen sektorin hoteisiin. Me tarvitaan apua myöskin ja tukea muualta kolme seikkaa tässä yhteydessä Vihreässä kirjassa luetellaan kahdeksan erityisen tärkeää sektoria. Ja sitten on muut, muut ehdotukset ovat aika rajallisia kattavuudeltaan. Otetaan nyt vaikka muotiala. Kulttuurimatkailu esimerkiksi Tämä tuo mukaan tätä kulttuuriteollisuuden moninaisuutta esille. Jos ajatellaan esimerkiksi kulttuurin, kulttuurin maiseman arvoa tässä yhteydessä, sitten mitä ylipäätänsä tulee kulttuuri, kulttuurielinkeinojen erityislaantuisuutuuneen, jää aika vähälle huomioon. Kyllä sitä nyt siitä sivutaan tässä vihreässä kirjassa, mutta sitä pitäisi painottaa aivan eri, eri tavalla kulttuuripolitiikan soveltaminen paitsi tässä on, on myöskin muu, muutoin muissa ohjelmissa tärkeä esimerkiksi innovaatio- ja tutkimuksen ohjelmassa Euroopan rakennerahastojen puitteissa se voitaisiin huomioida. Ja erityisesti tulevassa ohjelmassa pitäisi paremmin kyetä tämä linkittämään muihin äh, ohjelmiin, niin että äh, äh, kulttuuri, kulttuurielinkeinot saisivat suuremman näkyvyyden, taiteilijoiden liikkuvuus, kirjailijoiden liikkuvuus ja sen parantaminen, tekijänoikeuskysymykset, tämän tyyppiset seikat kannattaa nostaa näkyvämmin esille – Miksi eh, nämä ovat niin erityislaatuisia? Mä yli puolet mukana alleista on varsin ammattitaitoisia, hyvinkin pitkälle kouluttuneita alan, kulttuurialan osaajia. Eh, ja näissä, näillä, kahdeksalla, eh, mainit, näillä kahdeksalla mainitulla sektorilla intressit käyvät limittäin esimerkiksi audiovisuuden sektorin ja julkaisusektorin toimet eivät ole välttämättä kovinkaan erityneitä, mutta erityistoimenpiteisiin on toki varaa tässäkin. Ja yksi, yksi näiden yritysten suurimmista vaikeuksista on kyetä löytämään eurooppalaisen rahoituksen lähteille. Ää, siinä tietysti pienemmät toimijat ovat hyvin huonossa roolissa. E, äh, jos ajatellaan tätä luovaa äh, sektoria noin laajemminkin, äh, jos puhutaan kirjailijoista, taiteilijoista, näin poispäin, tämä siitä sitten tulokseksi tulee. Heidän on äh, tunnustettava, äh, tunnistettava heidän erityisasemansa. Sitten mitä tulee alan koulutukseen, äh, usein se tapahtuu aika epämuodollisissa puitteissa, jos ollenkaan tapahtuu. Harjoittelijapaikat, tällaiset kisellijaksot ovat erittäin, erittäin tärkeitä kulttuurialaa kohtaa tietysti erityisen merkittävästi tämä digitaalinen haaste. Me tarvitsemme toimenpiteitä, joita eräät jäsenmaat eivät edes salli toteutettavan, koska ne lasketaan sitten valtion tukien piiriin. Digitalisointi vaikkapa esimerkiksi tässä olisi hyvänä esimerkkinä, jonka kautta tarjoutuisi mahdollisuus sitten paremmin saada alan tuotteita paremmin näkyville maailmanlaajuisesti ja täten parantaa sitten kilpailukykyä. Ylipäätänsä nämä promootiotoimeet maailmalla EUn toimesta olisi yksi tie ilman, että asia jäisi pelkästään yksittäisten toimijoiden tai jäsenvaltioiden ristiksi meidän, meidän pitää markkinoida ja mainostaa sitä, että mitä meillä, meillä on tarjota. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten, herra Keli, olkaa hyvä. Apologies for being previous uh, earlier. Niin, pahoittelen, että sekoilin aikaisemmin. Yritän puhua lyhyesti. Marie Therese on ottanut tässä hyvin paljon asioita huomioon. Minä olen tässä aluekehitysvaliokunnan eh, varjoesittelijänä. Ja todellakin eh, haluaisimme, että tässä saataisiin potentiaalia käyttöön, niin kuin vaikka Riverdance eh, on esimerkki. Vaikka 21 vuotta se esiintyi lyhyesti euroviisuissa ja nyt siitä on tullut valtavaa kansainvälistä liiketoimintaa. Tästä voi oppia paljon. Juuri tällaista kykyä ja potentiaalia on olemassa. Kun monet ajattelevat kulttuuria, niin <clears throat> ajatellaan, että siihen vain kuluu kansallista ja eurooppaista rahaa. Mutta siinä on myös valtavaa potentiaalia elinkeinojen kehittämiseksi. tämän vaikutus voi olla valtava eh, esimerkiksi matkailun alalla, eh, kulttuuritietouden lisäämisessä ja niin edelleen ympäri Eurooppaa. Ja tämä on minusta tärkeää. Voidaan ajatella kaikkia näitä, kuvataiteita, musiikkia, kaikkea mahdollista. Ja kaikilla aloilla voidaan todellakin saada aikaan edistystä ja todellakin eh, tuemme näitä Marit ideoita komissiolle kävimme valtuuskunnan voimin Mannheimissa. Ja siellä tutustuimme muun muassa musiikille omistettuun taloon. Siellä ihmiset saattoivat osallistua. Siellä oli erilaisia ryhmiä, hyvin erilaisia musiikkimakuja. Siellä saattoi tehdä musiikkia ja julkaista sen. ja siellä saattoi jopa tehdä omia soittimia. Ja todellakin tällainen esimerkki ansaitsee seuraajia. Eli näin voimme todellakin luoda uutta elinkeinotoimintaa, voimme edistää kulttuuria ja kulttuurista moninaisuutta. Tämä on todellakin liikeoikeaan suuntaan. Se tukee EU 2020 strategiaa ylipäänsä on suuntautu tulevaisuuteen. Kiitoksia. Herra Biski seuraavaksi. Ich finde, dass das Thema sehr wichtig ist. Aihe on mielestäni hyvin tärkeä. Se on äh, myös äh, keskustelua herättävä. Minulla on yksi pyyntö. Ilmaisu, kulttuuri ja luova teollisuus äh, johtaa johtaa äh, siihen, että kokonaista teollisuutta katsottaisiin äh, luovana ja kaikki poliitikot ovat polvillaan ihailemassa tätä luovuutta. Totta, tämä on tärkeä ala, mutta haluaisin vain muistuttaa, että tälläkin sektorilla on hyvin primitiivistä työtä, äh, hyvin yksinkertaista ja tämä luon luovalla teollisuudella on välillä mahdottomia työpaikkoja tarjottavana ja välillä se joudutaan toimimaan todella epäluovasti. Haluan vain tuoda esiin tämän, että äh, tämä on hyvin hankalaa. Otetaanpa vaikka maalaaminen. Kuinka moni näistä esimerkiksi Saksan äh, lahjakkuuksista ylipäätään kykenee elämään maalaustaiteellansa? Heitä on todella vähän. Useimmat äh, tekevät äh, muita töitä niin, että he saavat äh, elinke- elin, pystyvät elämään ja sitten äh, maalailevat ja tekevät hienojakin kuvia. Sitten on niitä, jotka voivat elää tästä. Ja he sitten maalaavat kaksi kertaa kolme metrisiä kuvia vai kolme kertaa kuusi vai mitä tahansa. Ja sitähän sitten sitä täyttää maalilla sitä valkoista läiskää? Onko se kreatiivista? Onko se luovaa? Ne on tässä musiikkiteollisuus, toki hyvin tärkeätä, mutta meidän täytyy katsoa se toinenkin puoli. Siellä on hyvin paljon epäluovaakin. Ja minä väitän ja kieltäydyn näkemästä kaikkea suurena taiteena. Kyllä, Esimerkiksi kun ajatellaan kaikkia ohjelmia, niin kyllä sieltä tulee paljon sellaistakin, mikä ei ole kauhean äh, luovaa, vaan osoittaa vain tällaista äh, putkinäköisyyttä. Eli lyhyestä virsi kaunis. Kaikki se on, on luovaa nähdä kaikki luovana luovalla sektorilla, olen pahoillani. Meidän täytyy nyt nähdä tämä, eikä ole mitään järkevämpää kuin luopua jostain tällaisesta termistä, josta on tullut äh, kaikkien käytössä oleva termi. Eli tässä pitäisi katsoa myös näitä ristiriitaisuuksia ja molempia puolia. Eli luovalla sektorilla tehdään myös epäluovaa työtä. Ja katsokaa vaikkapa lehdistöä, vakava mielinen lehdistö. Siellä on yhä vähemmän hyviä toimittajia, jotka tekevät hyvää työtä, luovaa työtä ja yhä vähemmän kunnollisia, hyviä lehdistökuvaajia, lehtikuvaajia. Hyvin harvat voivat sillä elää kuvia. Siis tällainen laatu journalismi, sitä ei pahemmin enää ole. Ja tämä on tämä yleinen kehityskulku tällä alalla. Ja minä tässä nyt tarkoita mitään elitististä kulttuuria, vaan minä tarkoitan tätä tavallista, ihan normaalia kulttuuria, tekoja, jotka saattavat olla hyvin ristiriitaisia kulttuurin ja luovan teollisuuden parissa. Ja jos me tämän tiedämme ja näemme, niin silloin me voimme nähdä ja katsella asiaa realistisesti ja sitten miettiä tätä, millä tavalla luovaa teollisuutta käsitellään. Kiitos Lotar ja sitten Markus. Grazie Presidente. La nostra relatrice ha fatto un... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelijämme on alustanut tästä aiheesta eli laajassa viitekehyksessä. Tähän alaan liittyy paljon mielenkiintoisia seikkoja. Meidän haasteemme on aivan tässä vihreän kirjan alussa. Komissio sanoo, että kulttuuri ja luovan alan teollisuuden tulisi hyödyntää mahdollisuuksiaan ja siihen tarvitsee kunnon välineitä. Ja täytyy luoda oikeanlainen paikallinen ja alueellinen ympäristö, jotta hyö- vahvuuksia voidaan hyödyntää. Ja minä pohdin, kuinka tähän voidaan päästä. Monet edeltävät puhut ovat jo maininneet tärkeitä seikkoja, enkä halua nyt toistaa niitä. Mutta nyt on kyseessä ensimmäinen keskustelu. Ja haluaisin palata siihen, mitä täällä jo mainittiin, nimittäin koulutuksen. Nämä elinkeinoelämän alat tarvitsevat tietynlaista työvoimaa. Niiden pitää olla houkuttelevia. Ja toisaalta meidän täytyy edesauttaa osaamisen siirtymistä. Monesti kysymys on käsityötaidoista, joka on kulkenut sukupolvelta toiselle, mutta myöskin saattanut joutua hukkaan. meidän täytyy edistää vaihtohankkeita ja käytännön taitojen levittämistä esimerkiksi Erasmuksen avulla. Tässä on kyse välineistä, jota ei tule ylen katsoa. Meidän täytyy tukea myös nuorisovaihtoa ja muita vaihto-ohjelmia. Näistä voi olla hyötyä alan yrityksille. Varmastikin voimme tehdä joitakin tarkistuksia, joista voimme keskustella myöhemmin, mutta juuri tämä osaamisen levittäminen ja siirtäminen ja käytännön taidon levittäminen on avainasemassa näillä sektoreilla. Muuten pelkään, että tässä ei juuri päästä kovin paljon eteenpäin. Pity. Kiitoksia. Haluaako komissio sanoa jotain? Rakrap, olkaa hyvä. Thank you. Yes, I... Kiitos. Kyllä vaan komissio analysoi nyt sitten reaktioita tähän vihreään kirjaan. Eli kolme, kolme ja puoli sataa vastausta on saatu eh, konsultaatiokierroksella. Ne on kaikki luettavissa web, Ne on luokiteltu vastaajatyyppien mukaan. Ja kaksi kolmasosaa tulee, on tullut erilaisilta eurooppalaisilta kansallisilta järjestöiltä – ja useimmat muut sitten julkisilta viranomaisilta. Tässä on mielenkiintoista ollut havaita tällainen alakohtainen jakauma, hyvin erilaisia, erilaisia alan edustajia, eri alojen edustajien etujärjestöt, arkkitehdeistä, vaatesuunnittelijoihin ja näin poispäin Suurin osa vasta reagoi, reagoista ovat esittävän taiteen puolelta julkis, jul, julkaiselta television musiikin ja tällaisten perinne, perinne, perinnejärjestöjen edustajilta, mutta myöskin sitten arkkitehtuurin ja tämän tapaisten alojen edustajat ovat olleet aktiivisia. Me ajamme työstää tästä tällaisen analyysin, tämän analyysien pohjalta, analyysin pohjalta työasiakirjan, ja äh, pyrimme ensi vuoden puolen väliin mennessä äh, äh, hyväksyä asiasta tiedonannon, jossa sitten olisi vähän konkreettisempaakin sisältöä ja ehdotuksia siitä, miten me voisimme parantaa näiden elinkeinon haarojen toimintaedellytyksiä. Tässä, tässä vaiheessa nyt ei todellakaan ole syytä lähteä tätä analyysiä selostamaan paremmin yksityiskohtaisemmin, mutta teidän valiokunnan kannalta varmaan mielenkiintoista tietää, että yksi peruslinja eh, kaikissa vastauksissa on tämä yksi, yksi, yksittäisen taiteilijan ja luovan henkilön rooli. Jopa niissä, joita hyvin, eh, pidämme hyvin eh, kaupallistuneena. Eli sieltä painotetaan sitä, että se perusidea juontaa kumminkin luovaa, jos jonkun ihmisen yksilöllisestä luovuudesta – se tuntuisi olevan näiden eh, eri, eh, eri eh, alojen tuotantojen punaisena lankana tai tällaisena kantavana voimana, joka myöskin näistä vastauksista sitten kuvastuu. Eli että yksilöllinen, yksittäinen taiteilija on täällä siis keskiössä, olipa sitten kysymys miten hyvänsä kaupallistuneesta kulttuurin tuotannosta, mutta tuossa tämä, tästä, näistä vastauksista täydellisempi analyysi työasiakirjan muodossa ilmestyy tammikuulla. Match. Wir haben vorgesehen... Kiitos. 24.25. toukokuuta saa esitellä varsinaisen mietintöluonnoksen ja varmasti menee suoraan internettiin ja katsoo näitä vastauksia, joita tästä komission konsultaatiosta on löydettävissä. Varmaankin olisi ihan hyvä asia ottaa se jo mukaan meidän mietintöömme. Mari-Teres, saat vielä lopuksi puheenvuoron. Merci, Madame Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Olen kuunnellut eri puheenvuoroja ja todellakin mm, on hyvin monia mielipiteitä siitä, mitä kulttuuri ja luova teollisuus oikein kattaa. Ja niinpä olemme varmasti kaikki samaa mieltä tavoitteista. Eli siitä, että täytyisi saada käyttöön näiden alojen potentiaali. Mutta voi olla vaikeampaa sopia niistä välineistä, joita tähän tarkoitukseen voisi käyttää, niin että nämä alat voisivat kukoistaa uudessa digitaalisessa yhteiskunnassa. Ei muuta lisättävää. Hannulla on vielä kysymys, Hannu. Ei, ei, ei ollut. Aha, okei, niin okay, no seuraava, seuraava. No joo, mitä täällä oikein tapahtuu? Ensin Keli ja nyt sinä. Innokkaita. No niin, kiitokset Mari-Teres me olemme täällä toki antamassa ajatuksia myös komissiolle ja sen vuoksi tämä oli tänään varmaan oikein hyödyllistä. Kiitokset. Tammikuussa sitten odotamme jännittyneenä sinun mietintöäsi. Ja nyt sitten viimeinen kohta, romaniväestön osallistumista koskeva EU-strategia. Hannu Suomesta, kuinka paljon teillä on romaneita Suomessa? No siellä on varmasti liian kylmä romaneille, eikö? Kiitoksia puheenjohtaja. We're going to have about Meillä on noin 5-6 tuhatta romania Suomessa. Eli 5-6 tuhatta Roma people, äh, äh, äh, romania löytyy Suomesta. Ja, ja tuota, se on suunnilleen sama lukumäärä kuin mitä meillä on saamenkielisiä, eli saamen ihmisiä. Mutta niin, en tiedä miten puheenjohtaja luki mun kehon kieltä, ehkä viestittelin vaan täältä kaikkea hyvää teille, mutta nyt menen tähän, tähän aiheeseen. Eli meinaan olla lyhytsanainen, koska tiedän, että kaikki kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan jäsenet osaavat lukea. Ja näin ollen tiedän, että he ovat lukeneet tämän raportin monen kertaan ehdotukseni, mutta muutamalla sanalla sitä referoin ja haluan myöskin kiittää varjoraportoijia heidän kontribuutiostaan panoksestaan tähän. Jonkun aikahan näytti, että tämä on hiukan niin kuin jäissä koko tämä romaniväestöä koskeva EU-strategia, mutta onneksemme se on nyt kuitenkin edessämme. Ja eilettäin kollegamme Livia Jarokka järjesti tässä samassa tilassa ison keskustelun liittyen tähän aiheeseen. Ja mehän tietenkin koulutus- ja kulttuurivaliokuntana lausumme sitten EU-strategian vain omalta osaltamme. Ja voi sanoa, että se ydinajatus tässä on se, että jos me haluamme integroida romaniväestön meidän eurooppalaisiin yhteiskuntiin, se tulee tapahtumaan koulutuksen kautta. Eli voi sanoa, että yksilön koulutus vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa myöhemmässä elämässä. Ja siksi on olennaisen tärkeää varmistaa, että koulutusjärjestelmät ja standardit ovat tasapuolisia, että kaikilla on mahdollisuus saada laadukasta koulutusta. Me voimme puhua erilaista ihmisoikeuksien toteutumisista, mutta jos ei mahdollisuuksien tasa-arvo toteudu, niin silloin myöskään ihmisoikeudet sanan varsinaisessa merkityksessä toteudu. Ja se on niin kuin tärkeä asia niin kuin rohkaista romaniväestöä laittamaan lapsensa kouluun, myöskin aikuisjällä niin kuin opiskelemaan, kehittämään itseään ja nähdä sitä, että koulutuksen ja sivistyksen kautta niin kuin voidaan rakentaa parempaa tulevaisuutta voidaan taistella niitä ongelmia vastaan, mitä romaniväestön keskuudessa on tällä hetkellä, muun muassa köyhyyttä ja syrjäytymistä. Ja näin ollen tuota, voi sanoa näin, että kun tämän hetken tilastoja katsotaan, niin koulutukseen osallistuminen ja suuret koulutukseen osallistuminen on melko vähäistä ja on suuria poissaolomääriä. Ja ne kertoo siitä, että siellä on varmasti monenlaisia syitä. Yksi niin kuin tässä niin sanon hyvin kauniisti, on ehkä se, että, että vanhemmat eivät ole tietoisia koulutuksen merkityksestä. Se on varmasti yksi asia. Tiedän, että joissakin Euroopan jäsenmaissa näin on. Vanhemmat eivät ole tietoisia koulutuksen merkityksestä, mutta toisaalta he katsovat myöskin, että on tärkeämpää vaalia omaa kulttuuria ja omaa kulttuurista perintöä kuin, kuin sitten yhteiskunnan tarjoamaa koulutusta. Ja näin ollen tässä syntyy tällainen, tällainen ristiriita. Mutta siellä on varmasti muitakin syitä. Ja yksi on tämä köyhyys. Ihan konkreettisia esimerkkejä, että, että ei ole, ei ole tuota, köyhyyden vuoksi mahdollisuutta puuttuu kenkiä, puuttuu ihan perus, perusasioita mennä sinne kouluun ja, ja, ja yksi on ehkä myöskin tämmöinen syrjäytyminen, mitä on jo tapahtunut ja yksi on myöskin pelko siitä, että tulee syrjityksi. Ja tämäkin on semmoinen yksi iso asia, mitä noin valtaväestön edustajana kannattaa miettiä, että mikä on meidän asenteemme romanivähemmistöä kohtaan. Ja, ja voi sanoa näin, että me voimme kirjoittaa kauniita resoluutioita ja esittää erilaisia hienoja ajatuksia, mutta jos meidän sydämen ajatuksemme on jollakin tavalla negatiivinen ja heitä ja heidän kulttuuria vastaan, niin silloin kaunitkaan sanat eivät ala elämään siellä ruohonjuuritason todellisuudessa. Ja, ja siksi olisi erittäin tärkeää myöskin tämmöinen eurooppalainen asennemuutos siitä, että me tosiaankin uskomme niin kuin opetamme. Ja mehän opetamme Euroopan unionissa niin, että jokainen ihminen on yhtä arvokas ja merkityksellinen ja tämmöinen mahdollisuuksien tasa-arvo ja ihmisoikeudet kuuluu kaikille. kaikille. Arvoisa puheenjohtaja, nyt ehkä luin teidän kehonkieltänne oikein ja tiedän, että tulen siihen pisteeseen, että lopetan tämän osaltani ja olen valmis vastaanottamaan muutamia lyhyitä e, e, kommentteja ja niin kuin sanoin, ei vain, että olette lukutaitoisia, mutta olette myös kirjoitustaitoisia, niin voitte sitten laittaa myöskin näitä muutosesityksiä ja ne otetaan vastaan myöskin mielellä. Kiitoksia. Hannu, muss mich nicht falsch interpretieren. Hannu, älä tulkitse minua väärin en, en minä ää, äh, näin ajatellut. Ehkä minä ajattelin jotain ihan muuta. Etkä sinä voi tietää, mitä minä ajattelin. <laughs> So, Herr Scuria, Marco. Marco, Scuria. Sì. <clears throat> Dunque io mm, sono d'accordo con eh, il collega Taccula sulla centralità. Kiitos. Olen samaa mieltä Takkulan kanssa siitä, kuinka tärkeää koulutus on, jotta romanit voivat integroitua yhteiskuntaan. Tämän vuoksi olen hyvin iloinen siitä, että meidän yhteiskunnassamme kaikilla on samat oikeudet. Ja joidenkin oikeuksia pyritään voimasti ajamaan. Mutta meillä on myös velvollisuuksia. Kaikkien velvollisuus on laittaa lapset kouluun, jotta voidaan huolehtia siitä, että heistä voi tulla osa väe, äh, yhteiskuntaa. Jos ei osaa lukea ja kirjoittaa, ei voi tulla yhteiskunnan eh, todelliseksi jäseneksi. Joten on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Ja uskon, että kaikissa maissa ollaan tietoisia eh, niistä ongelmista, joita on eh, romanilasten saamissa kouluun. Kysymys ei ole varojen puutteesta. Aluekehitysvaliokunnassa komission edustaja kertoi, että varoja on kyllä käytettävissä, mutta useinkaan niitä ei käytetä oikein. Kansalliset hallitukset eivät huolehdi asioista. Joten tätä meidän täytyy kyllä tarkastella lähemmin. Koulutus ja kulttuuri ovat aloja, joilla voitaisiin edistää integroitumista, mutta myös liikunta ja vapaaehtoistyö. Eri yhteisöjen halukkuus auttaa toisiaan ja myös sosiaalisen osallisuuden edistäminen. Nämä ovat seikkoja, jotka täytyy huomioida, mutta myös kunnon asumisolot, ainakin niille, jotka semmoisia, semmoisia haluavat, sillä ne edesauttavat integroitumista yhteiskuntaan. Și eu vreau să încep prin a fi de acord cu uh, raportorul pe uh, ideea că, într-adevăr, educația... Olen uh, samaa mieltä esittelijän kanssa koulutus on paras mahdollisuus se integroida romanin kansa. Mutta tässä on paljon ongelmia. Meidän täytyy puhua tästä avoimesti. Yhtäältä monet romanit vastustavat sitä, että he lähettävät lapsensa kouluun, jotta he eivät menettäisi omia perinteitänsä ja sitä kautta nämä vanhemmat menettäisivät tavallaan lapsensa. Ja he näkevät, suhtautuvat yhteiskuntaan eri tavalla. Ja jos lapset menevät kouluun, he eivät ehkäpä halua enää noudattaa romaniväestön omia sääntöjä. Heillä on omia sääntöjä, omia perinteitä, mutta kansallisvaltiota he eivät välttämättä aina tunnusta, vaikka he siinä asuvat. Romanikulttuuri voi johtaa siihen, että he eivät noudata lakeja ja rajoja, koska he noudattavat omia lakejansa. Kaikkein eniten vastustusta tulee taatusti vanhempien puolelta. Eivät he ymmärrä, miksi heidän pitäisi lähettää lapsensa kouluun. Koulutusohjelmat lapsille on rakennettava niin, että vanhemmat sidotaan mukaan näihin ohjelmaan. Vanhempien täytyisi aktiivisesti osallistua näihin ohjelmiin myös. Sen lisäksi on ehdottoman välttämätöntä tulevaisuuden EUn romanistrategiassa, että huolehditaan, että on kunnolliset välineet, instrumentit, koska Yleensä lapset käyvät vain keskimäärin viisi vuotta koulua. Se on tämä mhm. keskimääräinen koulukäyntiaika lapsille, viisi vuotta. Luonnollisesti on myös tärkeää, että romaniväestö saataisiin mukaan tähän luovaan teollisuuteen. Heissä on paljon potentiaalia luovaa potentiaalia ja ehkäpä tämä olisi hyvä mahdollisuus saada tämä sulkeutunut ryhmä avautumaan ja saamaan romanit päivittäiseen yhteiskunnalliseen elämään mukaan. Ja sitä kautta he voisivat sitten helpommin sopeutua ja sen jälkeen sitten tunnustaisivat kansallisvaltion säännöt ja lait sitten vielä lopuksi. Meidän täytyy muistaa myös, että jäsenvaltiot ovat erilaisia ja on myös äh, luonnollisesti erilaisia romaniväestöryhmiä eri maissa. Myös nämä romaniväestöt voivat olla hyvin erilaisia jopa valtion rajojen sisällä. Sen vuoksi EUn strategian pitäisi olla joustava, jota helposti voitaisiin sopeuttaa kunkin yhteisön tarpeiden mukaan. Kiitokset sitten Marie-Therese. Merci Madame la Présidente. Donc je ne vais pas revenir sur les... Kiitoksia puheenjohtaja. Tietysti tämä koulutuksen merkistä ei voi vähintään Katarina otti, no, viittasi tähän rooliin, joka vanhemmilla on näissä kysymyksissä. Tämä on tietysti tällainen kulttuurinen kysymys, joka, on, joka tässä astuu kuvaan. Meidän täytyy myöskin huolehtia siinä perinne vaaraan, vaarannu millään muotoa sitten tässä yhteydessä siitä myöskin pidetään huolta. Me, meillähän on aika negatiivinen käsitys romaneista. Muistan hyvin, mitä omassa maassani kesällä tältä osin tapahtui. Heidän julkisuuskuvansa siitä ainakaan parantunut. Eli täytyy pitää huoli, huoli, huoli, huoli siitä, että, että se, perinteitä kunnioitetaan. Kun puhuimme näistä aiemmin tiedoista ja taidoista, kyvyistä, joita voitaisiin sitten paremmin valjastaa käyttöön. Kannattaisi ehkä ajatella myöskin sitä sitten äh, tässä yhteydessä. Sosiaalirahastossa äh, äh, mainittiin, sosiaalirahaston varoja käytetään mihin sattuu. Ei juuri tämän, siihen tarkoitukseen, esimerkiksi koulutuksen ja työllitykseen, niin kuin tässä tarpeen olisi. Ja kesän tapahtumien jälkeen tämä korostuu entisestään. Magyarországról érkeztem, és járok a Lívia magyar képviselő. Kiitoksia. Minä tulen Unkarista ja käytän puheenvuoron Euroopan eh, Jarukon puolesta. On hienoa, että romaniedustaja on tehnyt näin paljon eh, työtä tämän romanistrategian puitteissa. Unkarin puheenjohtajakausi alkaa pian ja sen aikana eh, pyrimme saamaan käytännön tuloksia tästä strategiasta. Unkarissa on 600 000 eh, romania, Suomessa 6 000. Eh, olen työskennellyt, työskennellyt vuosia näiden kysymysten parissa ja olen käynyt eh, romanien asuinalueilla ja omassakin kaupungissani on romanialue. Tiedän, että monet heistä elävät hyvin kevissä oloissa, ei ole sähköä eikä juoksua vettä. Mutta sitten on myöskin toista ääripäätä. Romaneet tienavat enemmän kuin mepit. Eroja on siis romaniperheiden välillä, mutta myös jäsenvaltioiden välillä. Eli romanien olot ovat hyvin erilaisia. Joten täytyy korostaa siitä, että integraation tarvitaan koulutusta ja kulttuuria, mutta myös talous täytyy ottaa huomioon. Sillä on romaniperheitä, joissa lapset näkevät nälkää, ja näissä oloissa ei varmasti tarvita ensisijaisesti korkeakulttuuria. Jos Unkarissa, Bulgarissa, Romaniassa on asuinalueita, joissa ei ole perusinfrastruktuuria, niin siellä ei ehkä tarvita niinkään eh, liikuntaa näiden perheiden integroimiseksi. Eli kulttuuri ja talouden tulisi kulkea käsi kädessä. Ja tämä tulisi olla peruslähestymistapa, eh, kun tätä ongelmaa käsitellään. Monet romanit eivät eh, hyväksy valtiota auktoriteettina, näin väitetään, mutta meillä on kyllä paljon positiivista eh, kokemusta. Että tästä olisi kyllä eri mieltä. Mutta on selvää, että eh, romaneista on kielteinen kuva, joka täytyy saada murrettua. Ja tähän tarvitaan valtion apua, tähän tarvitaan poliittista tahtoa. Ja tämän vuoksi vetoaisin teihin siinä, että Euroopan parlamentin eh, poliittinen viesti on erittäin tärkeä, sillä äärioikeisto eh, luo eh, romanien vastaista politiikkaa. Ja tämä pitäisi kyllä ottaa huomioon Euroopan romanistrategiassa. Tämä meidän täytyy pystyä estämään. poliitikkojen täytyy toimia. Eli eri eh, asiat täytyy ottaa huomioon. Eli eh, kun puhutaan kulttuurista, koulutuksesta, eh, niin täytyy ottaa kyllä tämä talouskin tähän mukaan. Ja esittele kiitokset. Ja, dank. Kiitos. Tähän voitte sitten tehdä Hannun ehdotukseen myös tarkistuksia. Tämä Hannun lausunto on vain englanniksi, mutta 8. joulukuuta te saatte sen kaikilla omilla kielillänne tämän tekstin, niin että sitten te tiedätte tarkalleen, mihin te tarkistuksenne teette. Sitten äh, edustaja Verger. Oui, je voudrais m'excuser notamment pour près... auprès pahoittelen Takkolalta sitä, että olen, en, tuli niin myöhään, että en ehtinyt kuulla hänen alustustaan, mutta, eh, mutta minulle tässä nyt selvisi sen ydin kuitenkin eh, edisessä, edisen eh, kuulemistilaisuuden yhteydessä. Se selvisi. Tähän liittyen haluaisin puhua muutamasta useastakin asiasta meidän pitäisi lakata viljelemästä näitä stereotypioita, noin yleisesti ottaen puhuen näistä ihmisistä, jona, jona, että, niin kuin, että, että ro, ro, romaanit ovat taipuvaisia rikollisuuteen. No jotkut voivat olla, mutta monet eivät. Nämä, me haluamme lyödä leimaa koko, koko äh, ihmisryhmän otsaan, vaikka muutamat sitten näihin tekoihin ymmärtä, ymmärtä, sortuisivatkin sitten. Sitten kun puhutaan kulttuurista, moninaisuudesta, diversiteetistä, mitä, mitä, mitä sillä sitten taas tarkoitetaan? Kaikki taas pannaan samaan koriin ei minun mielestäni kun äh, kulttuurinen, kulttuurisen moniarvoisuuden äh, tunnustaminen ja arvostaminen merkitsee sitä, että kaikki kumminkin pannaan sitten samaan koriin ja heitä pidetään yhdenmukaisena massana. Eli tämmöisen ulottuvuuden heittäisin tähän. Meidän pitäisi äh, tarkastella romanien todellisuutta tänä päivänä. Useimmat romani yhteisöt ovat todellakin asettumassa sijoilleen ja paikoilleen, että voisivat lähettää lapsensa kouluun. Että ei nyt sitten enää puhuttaisi siitä, että ei romanit mukaan, etteivät he halua lähettää lapsiaan kouluun, koska on paljon myönteisiäkin esimerkkejä siitä, että romanit todellakin äh, koulua käyvät kenties laajemmassakin mittakaavassa kuin uskotaankaan. Ja sitten kun mietitään, miksi eivät he mene sinne, kenties sitten kannattaa juuri tätä, tätä syrjintää sitten ajatella ja näitä esimerkkejä, ainakin minun kokemukseni romaaniasta ovat tähän, tämän kaltaisia, kun puhun romanian romaneille, kun matkasta, matkaavat edes takaisin Ranskan ja Romanian väliä, he kertoivat, että eivät heidän lastensa uskalla koulua käydä, koska pelkäävät he pelkävät, että heidän lapsensa joutuvat syrjityksi. Nämä ovat eh, avainkysymyksiä, muuten missaamme pointin täysin. Eli, eli sen vuoksi myöskin haluaisin jotain myönteisiä kokemuksia, myönteistä eh, eh, huomioita sitten tähän keskusteltaan mukaan, eikä, eikä näitä stereotypioita pelkästään. Due piccole integrazioni e ho apprezzato comunque la relazione. La prima è se si può... Minä Arvostin kovasti tätä esittelyä ja puheenvuoroa. Minusta olisi hyvä ajatus, että keräisimme hyviä käytänteitä, katselisimme positiivisia ja negatiivisia kokemuksia ja pääsisimme tavallaan eroon näistä stereotypioista. Me voisimme todellakin pyytää komissiota keräämään kokemuksia ja sitten vertaamaan niitä. Olen samaa mieltä myös siitä, että romaniväestö on asettumassa paikoilleen enemmän ja enemmän. Mutta useinhan me puhumme äh, ja pakolaisista, maahanmuuttajista, Äh, joilla ei ole henkilöpapereita, jotka ovat paenneet äh, sotaakin. Joten ei ole kysymys vain siitä, että meillä olisi hyvin varustettuja äh, leirejä, koska lapset tarvitsevat jatkuvuutta koulunkäynnissä, mutta joka tapauksessa minusta pitäisi katsoa kokemuksia esimerkiksi muualta. Italiassa Trentessä me olemme saaneet heidät Eh, integroitua tavalliseen kaupunkielämään. On mahdollista tehdä työtä perheiden kanssa. Olen Ivanin kanssa samaa mieltä siitä. Minulla on kokemusta romani perheistä ja romani yhteisöjen päälliköistä, jotka haluavat, että romaanit menevät, lapset menevät kouluun, mutta heillä on myös taloudellisia ongelmia, joten tällaiset stipendit tai tuet ovat välttämättömiä, että lapset saadaan kouluun. Minusta me tarvitsemme kannustimia. Kannustimia niin, että nämä lapset saadaan kouluun. Kiitos. Kiitos. Dan. Kiitos ja nyt annan Hannulle vielä puheenvuoron niin, että voitte vetää vettää lohtupäätöksen. Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että meidän on hyvä muistaa se, että tämä on yksi pieni osa sitä kokonaisuudesta, eli tästä EU-strategiasta, mikä romaniväestön osallistumista koskien nyt tehdään täällä Euroopan parlamentissa. Me keskitymme siis koulutus- ja kulttuuriasioihin ja tässä jo vähän tuli sellainen olo, että pian käymme yleiskeskustelua koko, koko romanikysymyksestä, mutta meidän, meidän huomio on näissä. Ja, ja niin kuin on todettu tässä monen kertaan, että olosuhteet ja tilanteet äh, romanien kesken eri maissa ovat hyvin erilaiset. Viime kaudella meillä oli tässäkin valiokunnassa romani edustaja Victoria Mohatsi, Unkarista ja hänen kanssa olen myös käynyt tutustumassa romaanitodellisuuteen ja voi sanoa, että mikä tilanne on Unkarissa tai Romaniassa on aivan totta, että se on täysin toisenlainen kuin mikä meillä on Suomessa. Meidän 6000 Romania on kohtuullisen hyvin integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan ja minulla oli yliopistossa monia romanikavereita ja niitä on, niitä on ää, monessa korkeassa asemassa ja tehtävässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja, ja näin, näin edespäin. Mutta on myöskin niitä, jotka pitävät kiinni perinteisestä traditiosta ja, ja näin edespäin. Ja voi sanoa, että me arvostamme romani, romanikulttuuria ja en ole tässä valiokunnassa kenenkään kuullut sanovan, että, että kukaan haluaisi jollakin tavalla reima, leimata romani-ihmisiä. Ei millään tavalla. Päinvastoin kaikkien kansalaisryhmien joukossa on niin kuin diversiteettiä ja, ja se nähdään rikkautena, mutta meidän yhteinen huoli on siitä, että eurooppalainen sivistysajatus voisi toteutua. Ja mikä se meidän eurooppalainen sivistysajatus on se, että ensinnäkin se, että meidän yhteiskunta on juuri niin vahva kuin meidän heikoin lenkki. Ja me haluamme pitää huolta siitä, että myöskin niillä heikoimmalla, varallisuutta omistavilla, köyhillä ja syrjäntyneillä olisi mahdollisuus koulutuksen kautta sivistyksen synnyttämään ymmärrykseen, että heidän elämänsä on arvokas, merkityksellinen ja tärkeä, ja että heillä on tämä ainutkertainen arvokas elämä myöskin elettäväksi. Mutta arvoisa puheenjohtaja, ennen kuin jatkan tästä ja jos jatkan, niin saattaa mennä pian saarnan puolelle ja tuota, ehkä se hyvää, hyvää tekee sekulaarissa Euroopassa joskus saarnatakin, mutta ehkä sitä vähiten odotetaan liberaalidemokraatilta. Mutta joka tapauksessa odotan niitä teidän esityksiä ja, ja tuota, huomioita tähän ja, ja tuota, ne ovat kaikki tervetulleita. Dank. die, die Sprachfassungen am 8. Te saatte kahdeksas päivä nämä eli kieliversiot sähköpostitse ja 9. joulukuuta sitten tarkistukset Hannun mietintöön. Oi, anteeksi, katselin täällä nyt ihan väärää. No niin, huomista. Äh, Hannu, sinulla on kaksi mietintöä, sinulla on aikamoinen vauhti päällä. 15. joulukuuta. 15. joulukuuta takaraja. Ja sitten se ikääntyminen on sitten kahdeksas päivä. Kaikki mukana vielä. No niin, näin olemme päässeet äh, tämänpäiväisen kokouksen esityslistan päätökseen. Ja ne, jotka eivät kuulu koordinaattoreihin, niin kipaiskaapa vaikka toimistoihinne. Ja me jatkamme sitten koordinaattoreiden kokouksella täällä. Kuka jää sosiaalidemokraateista? Maria, jatko sinä. Hyvä. Ähm,